hinnan vuoksi. Kyse merkittävistä tappioista tai tämä heikentää jäsenvaltioiden kykyä investoida työllisyyteen ja terveysjärjestelmien hoitokin vaarantuu ja kansallisten hyvinvointi kaiken kaikkiaan. Pöysäreitan luominen edellyttää verotuksen yhdenmukaistamista unenissa. Oikeudenmukaisesta ja tehokkaista yhtiöverotuksesta on tultava sisämarkkinoiden kulmakivi. Jotta sisämarkkinat olisivat luotettavat, jäsenvaltioiden on sovittava verotus kysymyksistä, koska se täytyy hoitaa kuntoon sekä jäsenvaltioiden että yritysten kannalta katsottuna mielekkäällä tavalla. Hiljattain on esitetty merkittäviä seikkoja, joista on puhuttu myöskin parlamentissa. Parlamentissa on erilaisia näkemyksiä. Nyt mahdollisen, mukaan täytyy välttää nimenhuutoäänestyksiä. Yritysten maksaveron siellä mielessä voitto tai lisäarvo toteutetaan ja verotieteen vaihto täytyy tehdä pakolliseksi. LuxLeaks-tapaus on hyvä esimerkki siitä, kuinka monikaiset yritykset siirtävät varansa veroparatiisiin, jotka maksaa ollenkaan veroa sinne, missä toiminta harjoitetaan. Mitä tulee korkojen vähentämisestä, komissio on 30 prosenttien tasaran. Tämä ei muuta nykytilannetta. Tämä on parlamentinkin vahva kanta. Ehdotin, että tämä kuitenkin laskettaisiin 10 prosenttiin muiden ryhmien kanssa yhteistyössä. Olemme pidentää tätä toimikautta, joka nyt on viisi vuotta, jota halutaan todenteolla varmistaa se, että yritykset todellakin vähentävät tuon soveliaan summan korkoja verotuksessa ja yrityksen konsernin sisäisissä siirroissa myöskin siirtohinnoittaja täytyy saattaa kuntoon. se pitäisi olla tiukka musta lista veroparatiiseista ja niistä maista, jotka vääristävät verokilpailua. Lisäksi kun on kyse patenteista, jotkut yritykset ja keinotekoisesti käyttävät patentteja hyväkseen vähentääkseen verotusta nyt ehdotamme tähän selvennyksiä patenttiboksijärjestelmään, tutkimukseen ja kehitykseen saat suut määrärahata vain saat suostumuskohtelua, kun on kyse verotuksesta. Toinen seikka, josta täytyy vielä keskustella, liittyy ulkomaalaisiin yrityksiin, jotka ovat myöskin valvonnan alaisia tai väliyritykset. Se on kun yrityksen yksi osa toimii Euroopan unionin alueella. Monikansallisten yritysten verot, verotus täytyy saada kuntoon niin, että veronkiertoa ei voida harjoittaa siten, että siirtään voittoja maasta toiseen. Jäsenvaltioiden kesken täytyy varmistaa, että erot ovat pienemmät, koska Saksassa tässä on 12 prosenttia, Bulgarissa 4 prosenttia, ne ovat suuri ero. Lainsäädäntöehdotus myöskin, joka liittyisi yhteiseen yhtenäistettyyn yritysveropohjaan, olisi tervetullut. Uskon, että tämä olisi tehokas keino taistella näitä vero, verojen menetyksiä vastaan Euroopassa tämmöisiä avoimuutta. Tämä on erittäin monimutkainen, hankala aihe ja poliittiset näkemykset eroavat tässä suuresti ryhmien kesken, mutta toivottavasti saamme yrittämään enemmistön tämän asian taakse, että voimme osoittaa kaikille kansalaisille, että me haluamme muuttaa asioita ja vähentää ja taistella äh, veran kiertaa vastaan. Kiitän kaikkia, jotka osallistuivat tämän tekstin laatimiseen. Hyvin paljon keskustelua on jo käyty ja kiitän todellakin kaikkia varjensijoittajia erityisestikin hyödystä keskustelua. Toivon mukaan saamme hyvin pian tästä aikaan yhteisen linjauksen. Thank you to the rapporteur. Kiitoksia esittelijälle ja nyt annan puheenvuoron Ludek Niedermayerille EPPn edustajana. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Muutama huomio. Kuitenkaan en voi lopullista me vielä esittää, koska kokoonnumme illalla vielä ja toisaalta en ole saanut viimeisintä eh, kompromissia, tai saisin sen kyllä, mutta vasta ihan muutama minuutti sitten. Minua hieman yllättää se, miten tätä aihetta ja asiaa on käsitelty. Näyttää siltä, että esittelijä haluaa saada tuen esitykselleen ja se pohjautuu vihreiden, kuen ja FDDn kantaan ja yleensähän tällä tavalla ei hankita vahvaa tukea, kun kyse on näinkin tärkeästä mietinnöstä. Olisi tärkeää, että saataisiin laaja enemmistö tämän taakse ja sellainen, että e, sen myötä voitaisiin osoittaa Euroopan parlamentin yhtenäisyyttä. Mutta heti kun tätä mietintöä lähdettiin laatimaan, sain tietoja, joiden pohjalta tarkastelin tätä asiaa ja valitettavasti kovinkaan paljon keskustelua ei käyty ja monet tärkeät kohdat, niitä ei juurikaan nostettu esiin. Meitä askarruttaa se, että taistelu veron kierto ja aggressiivista verosuunnittelua vastaan on kuitenkin asia, joka on meille erittäin tärkeä, mutta on katsottava, minkälaisen e, direktiiviin päädytään. Esimerkiksi e, reilusti, reilulta pohjalta toimivat e, yritykset, jotka eivät pyri verotusta manipuloimaan, on katsottava, miten tämä vaikuttaa niihin. Eli on mietittävä tarkkaan, mitä mennään ehdottamaan. Ja todellakin meiltä pyydettiin kantaa tiettyihin tai vahvistusta tiettyihin seikkoihin liittyen tässä mietinnössä, mutta en ole näihin vahvistusta saanut. Eli VEFH ja jotkut johdantosan kappaleet eh, ovat ongelmallisia näistä esittelijä puhuikin, on hankala ymmärtää tätä, miten esittää ne rajat, joiden pohjalta näitä sääntöjä lähdetään soveltamaan. Onko parempi linkittää tämä kansalliseen veroasteeseen vai lähteä liikkeelle yhtenäisestä verokannasta? Me toivoisimme erityyttä lähestymistapaa, mutta 25 prosenttia kynnyksenä jonka pohjalta sitten verotusta lisätään, on meidän mielestämme liian korkea, mutta tästäkin voidaan keskustella. Tärkeä tekijä on tämä kompromissi B kuitenkin meille. Ja tämä eh, interest limitation rule-kysymys. Ja sitten kolme seikkaa, eh, jotka liittyvät siihen, että olisimme varmasti tukemaan vahvasti komission kantaa ja myöskin nykyistä kantaa neuvostossa. Ensinnäkään ei pidä paikkaansa, etteikö 30 prosentin raja mitään muuttaisi. Ja tämä liittyy myöskin OECDn loppuraportin lopulliseen muotoon. 10 prosentin kynnys eh, ja 38 prosenttia eh, ei pystyttäisi hyödyntämään näitä eh, Eli kolmannesta pidettäisiin sellaisena, että e, joko ne maksaisivat korkeita e, veroja tai yrittäisivät jollain tavalla petkuttaa. Ja OECDssä kuitenkin tämä luku on vain 13 prosenttia, melko korkea sekin mielestäni. Ja sitten toinen seikka, joka tulisi huomioida, liittyy siihen, että Euroopassa e, suuri osuus luototusta käytetään yrityksen toimintaan ja myöskin yrityksen tarvittavien investointien hoitamiseen, varsinkin kun puhutaan PK-yrityksistä. Laajentaminen hoidetaan varsin usein luototuksen kautta. Ja sitten eh, korkoja eh, ei pystytä hyödyntämään ja tämä saattaa kaiken kaikkiaan myöskin tätä voittoa huomattavasti vähentää ja 10 prosentin kynnys olisi sellainen, että tällöin ei voida käyttää tätä korkofaktoritekijää laajentamispyrkimyksiin. Toisaalta sitten Euroopan unionissa ei puhuta pelkästään euroalueen maista, vaan nykytilanne on sellainen, että näissä on varsin alhainen korkotaso ja myöskin se korko, jonka eh, hyvin toimeentulevat yritykset joutuvat maksamaan. Mutta sitten kun puhutaan muista jäsenmaista, niin eh, ehkä teitä yllättää se, että esimerkiksi Romanian osalta tilanne on sellainen, että viimeisten kymmenen vuoden aikana keskimääräinen korkotaso, mitä tulee yritysrahoituksen, oli noin 20 prosenttia ja vielä vuonna 2010kin 14 prosenttia ja 2013 taso oli 10 prosenttia. Ja on melko selvää, että tällaiset kustannukset on kala hoitaa, jos raja jää hyvin alhaiseksi. Ja kun sitten katsoin Puolan tietoja, niin sielläkin ylitettiin eh, tällä ajanjaksolla 6 prosentin eh, osuus. Eli olisi erittäin tärkeää, että tämä huomioitaisiin ja toisaalta myöskin eh, talouden tilanne tulee huomioida. Ja esittelijän kanta ei mielestäni ole perusteltu ja näin ollen en voisi toivoa, että ryhmä tukisi tätä lähestymistapaa. Sander Lunds. Ja sitten Sander Lunds. The order. Yes. Työjärjestyspuheenvuoro. Voisi bitte auf Deutsch sprechen. Sanotteko, että puhun saksaa? Herr Vorsitzender, ich habe... saataisiin läpi enemmistö valiokunnassa aikaan. Kysymyksenä on seuraava. Kompromissit, jotka nyt on, ovat taas uudessa muodossa. Tullaanko tuolla nyt saman vielä illalla tai aamulla vielä uusi versio? Eihän ole mitään mieltä sitä, että huomenna äänestetään. Se, mitä esittelijät sanoo. Kyse on että monimutkaista vaikeasta mietinnöstä. Jäsenten täytyy ainakin voida lukea nämä kompromissit. Mikäli kompromissit vielä tänään illanossa saadaan uudet sellaiset, tai huomisaamuna, niin ei tämä ole siirrettävää. Siksi pyytäisin, että jäsen olisi mahdollisuus lukea nämä tarkistukset ja sitten vasta myöhemmin äänestettäisiin. Äänestyteisi lykätä, jotta voidaan tietää edes mistä äänestetään. Kiitoksia kantasi ilmauksesta. Esityslista on jo hyväksytty ja äänestys ei siitä muutu. Ja on myös hyvin tärkeää mielestäni, että parlamentti ottaa kantaa ajoissa ennen kuin ECOFIN ilmaisi oman kantansa. Tämäkin täytyy ottaa huomioon. Tietenkin täysin kunnioitamme ja seuraamme tämän keskustelun kulkua ryhmien välillä. Ja sikäli kun ymmärrän, on olemassa yksi tai kaksi kompromissia, jotka mahdollisesti voidaan hyväksyä, joten suurin osa kompromisseista on kunnossa ja jaettu ja legitimoitu. Ja keskustelussa tietenkin ne hienosäätöjä voidaan tehdä enemmistöpäätöksellä, joten henkilökohtaisesti en noudattaisi neuvoasi, koska minun mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että parlamentti ilmaisee kantansa. Mutta joka tapauksessa meidän täytyy vielä saattaa tämä keskustelu loppuun, joten olemme hyväksyneet esityslistan ja nyt käydään keskustelua. Enkä tiedä edes vielä esittelijän kantaa tämän ajatustenvaihdon jälkeen, joten äh, esititte tämän, esitit tämän työjärjestyspuheenvuoron joko liian aikaisin tai liian myöhään. Joten nyt päättäisin keskustelun ensin ja tietenkin kuuntelemme vielä esittelijän kannan asian. Mutta ei nyt muuteta esityslistaa kuitenkaan. Lange seuraavaksi. Äh, Olen samaa mieltä kuin kollega Luka. Ei käy, että äh, esitämme vain äh, äänestysajat, jos ei ole kompromisseja, josta äänestää. Varsinkin vihreän viikon jälkeen katsoisin, että se mitä puheenjohtaja totesi, ei oikein pidä paikkansa, niin voi siihen yhtyä. Valiokunnan tulee tästä vielä yhdessä äänestää. jos kompromisseja ei ole eikä sitä ole keskusteltu, niin asiasta ei voi vielä mennä päätöksiä tekemään. Thank you, Mr. Lange. Kiitoksia, edustaja Lange, mutta myöskin katsoisin, että on kovin kummallista, jos toimitaan niin, että yleensähän käydään keskustelu päivää ennen äänestämistä ja keskusteluhan olisi täysin hyödytön, jos ei sitä käytäisi. Eli keskustelussahan on mahdollisuus myös siihen, että me vakuutamme toisemme jostain vastakkaista kannasta. Muutenhan keskustelu olisi täysin turha, joten ehdottaisin, että käydään nyt keskustelu loppuun ja sitten kuullaan tämän ajatuksen vaihdon perusteella, ajatusten vaihdon perusteella, että, että ehdottaako esittelijä jotakin, joten pitäydytään esityslistassa. Ja pidän tässä kiinni edelleen siitä, että Euroopan parlamentin pitäisi ilmaista kantansa ajoissa neuvostolle. Seuraavaksi Bas. Also ich bin ja und ich will nicht sagen gut. periaatteessa tunnen kyllä myötätuntoa sitä kohtaan, mitä edustaja Lyke sanoi ja myöskin sitä kohtaan, mitä Langen sanoi. Mutta mikä te nyt sitten puheenjohtajana haluatte pitäytyä muotoseikkoihin, niin meille haluaisin todeta, että koordinaattorit ovat päättäneet, että mikäli maanantaina kello 15, kellohan nyt on 16.15 se jo, Kompromissi että äänestyslistata on toimitettu, tai ei ole toimitettu siihen mennessä, niin seuraavan päivänä ei voi äänestää. Koordinaatorit ovat näin päättäneet. Siksi muoto seikkana kansanpuolen nimessä toteaisin, että minä pyydän yksinkertaisesti sitä, että pidetään kiinni siitä, mistä on päätetty. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Sikäli kun ymmärrän, niin me olemme saaneet kompromissiehdotuksen kolmeen mennessä ihan sääntöjen mukaisesti. Ja teidän, tässä tapauksessa ne teidän poliittinen ryhmäsi, ryhmänne pyysi esittelijää muuttamaan kompromissiehdotusta. Ja keskustelun seurauksena esittelijä, jos hän hyväksyi tämän, niin en oikein ymmärrä, että miksi se ryhmä, joka pyysi muuttamaan kompromissia, sanoisi nyt, että no ei, ei, nyt ei voidakaan äänestää mikä olisi ollut muuten tämän pyynnön syy. Eli meillä on kompromissiteksti, joka on esitetty meidän uusien sääntöjemme mukaan ajoissa, ja nyt käydään keskustelua. Ja tämä keskustelu ei ole vielä valmis, joten minusta on kovin hankalaa tehdä päätöstä ihan näin kesken kaiken keskustelun. Tätä asiaa ei otettu esille siinä vaiheessa, kun kysyin, että hyväksyttekö esityslistan. Se hyväksyttiin yksimielisesti siinä vaiheessa. Ja nyt sitten mieli onkin muuttunut mutta ymmärrän joka tapauksessa nyt niin, että meillä on kompromissiteksti, joka on esitetty ajoissa, ja jos olen oikein ymmärtänyt edustaja Niedermayeria, niin on pyydetty muuttamaan jotakin. Ja minä en oikein tiedä nyt sitten, mikä esittelin vastaus siihen on, joten käydään nyt keskustelu ensin valmiiksi läpi. Ja sitten päätetään tämän keskustelun lopuksi. Ja tähän mennessä me olemme siis hyväksyneet esityslistan ihan muutama minuutti sitten. Se hyväksyttiin. Seuraavaksi Lunes. My intervention as a shadow. No tähän ensin sitten varjoesittelijänä kommentti. Niin kuin Luka ja Valsa totesivat, Seuraan varjoesittelijä toteaisin, että tässähän nyt ei ole kyse eh, varsinaisesta valiokuntakokouksesta, vaan eh, varjojen kokouksesta varsinkin. Ja ongelma eh, liittyy näihin mainittuihin kompromisseihin, kuten puheenjohtaja totesitte, mutta muu on sitten pelkkää hiontaa. Mutta tässä on tehtävää paljon enemmän vielä jäljellä, varsinkin jos esittelijän tarkoituksena on saada laaja tuki tälle esitykselle. Eli olen valmis tukemaan Lukan ja Valsin esittämiä huomioita. Thank you. Uh... Kiitoksia. Ja sitten edustaja Calvision Bong. Oh, sorry. Ei kun minäkin halusin puhua vielä. that, was my, that, was my, that were my remarks on the agenda. Niin, nämä olivat esityslistaan liittyvät huomautukseni. Kys. Sitä on pyritty korjantamaan vasemmistopuolueidenkin puolueidenkin toimin. Tässä ei enää vastusteta BEPS-säännöksiä, vaan tässä vastustetaan yrityksiä suoraan sanottuna. Parlamentti se on riittävän rehellinen, että se puhuu rehellisin sanakäänteen myöskin motiiveistaan. Tässä halutaan estää haitallista veronkiertoa. Sitäkö vai onko tässä tarkoituksena Unie een eiland is uh, en dat wij ons investeringsklimaat en onze internationale aantrekkelijkheid. Ja kansainvälinen houkuttelevuus ei välttämättä parane, mutta silloin se täytyy sanoa ääneen. Jos ajattelette, että isot jäsenvaltiot Euroopan unionissa pitäisi olla etulyöntiasemassa, niin sanokaa niin. Tämä on minun vetoomukseni. Jos halutaan käydä tämä keskustelu tänään iltapäivällä, meidän täytyy käydä läpi lukuisia kysymyksiä, koska minun mielestäni, herra Niedermayer, olen huolestunut siitä suunnasta, mihin tässä ollaan etenemässä. Ensinnäkin meidän täytyy palata tämän keskustelun ytimeen joka on jotakin sellaista, jota en voi korostaa koskaan liikaa. Eli veron kiertämisen vastainen ö, taistelu ja ö, aggressiivisen verosuunnittelun vastainen taistelu. Ja se on meidän ehdoton prioriteettimme ja tämä on meidän ryhmämme ö, vakaumus myös. Ja olen iloinen siitä, että jäsenvaltiot ovat jo päättäneet panna täytäntöön BEPSin suosituksia. Olemme oppineet Panamaa papereita koskevassa keskustelusta, että meidän täytyy tässä taistelussa ymmärtää se, että jos ihmiset maksavat tai jos maksetaan verot eh, asianmukaisesti, niin silloin siitä täytyy myöskin hyötyä. Toistaiseksi Euroopan unioni on peluurina kansainvälisellä kentällä ja kansainvälisesti on olemassa selkeitä sopimuksia OECDn kanssa koskien näitä asioita. Ja komissio haluaa nyt mennä askeleen pidemmälle ja ottaa käyttöön sellaisia velvoitteita, jotka menevät pidemmälle kuin OECDn ehdotukset. Ja nämä ehdotukset eivät suinkaan tule OECDn toimintasuunnitelmasta kaikki, vaan jotkut niistä ehdotuksista on muunnettu minimistandardeiksi. Olin hieman pettynyt komission ehdotukseen, täytyy sanoa, koska se menee niin paljon pidemmälle kuin mitä OECD on pyytänyt ja vaatinut. Ja koska tämä vaikuttaa Euroopan yritysten kilpailukykyyn. Näin käy ilman muuta, jos pannaan täytäntöön se suunnitelma, joka on nyt, jota on nyt ehdotettu, koska tässä esityksessä mennään vielä pidemmälle kuin Euroopan komissio. Se kompromissi, jota tässä on, kompromissit, jota tässä on ehdotettu, eivät saa taakseen laajaa enemmistöä. Tässä on mielestäni eh, eh, tällainen lista vasemmiston eh, erinäisiä toiveita täältä parlamentista. Ja me haluaisimme, jos me haluamme rajoittaa 10 prosenttiin tämän korkotason, niin se tarkoittaa sitä, että 38 prosenttia yrityksistä 38 e, prosenttia yrityksistä pidetään sellaisina, jotka harjoittavat petollista toimintaa. Yritykset kärsivät tästä erityisesti pk-yritykset. Ja varmaankin nyt tässä olette eh, suurten jäsenvaltioiden puolella pieniä jäsenvaltioita vastaan. Tältä minusta näyttää ja oma maani, Belgia, on siinä tilanteessa, että ehdotuksenne osuisivat pahasti sen nilkkaan. Esimerkiksi se ehdotus, että korkovähennyksiä pitäisi rajoittaa. esimerkiksi, että nettovoitosta voidaan vähentää vain 30 prosenttia. Tämä suosii ilman muuta suuria jäsenvaltioita, kuten jäsenvaltioita, ja ehdotatte, että tämä pitäisi, tämän pitäisi kattaa kaikki jäsenvaltiot, mutta ajatus mielestäni oli se, että eh, että verotus, verotuksen pitäisi tapahtua siellä, missä eh, myöskin ne voitto tuotetaan. Silloin kun toimitaan tietojensä valtioiden eduksi, mutta ei välttämättä sisämarkkinoiden eduksi, niin silloin ollaan vääränlaisen politiikan tiellä. Ja sitten minulla on sellainen tunne myös, että tämä ehdotus johtaa yhä kasvavaan ja Meidän täytyy olla äh, rehellisiä tämän asian suhteen. Komissiolla oli direktiivi, joka oli pienten jäsenvaltioiden kannalta huono vaihtoehto ja tämä on saanut aikaan sen, että Panamaa ja LuxLeaksia on käytetty sen aikaan saamiseksi, että verotusta voitaisiin kiristää ja verotusta harmonisoida. Ja se taas käy pienten yritysten nilkkaan. Ja tämä vähentää investointeja. Ja vielä lopuksi toteaisin, että viime vuosi sitten puhuttiin Junckerin investointisuunnitelmasta ja kaikki olivat samaa mieltä siitä, että tavoitteena oli saada Euroopasta investointiystävällisempi eh, maa, maanosa, jossa olisi enemmän työpaikkoja, mutta päinvastoin on tapahtunut. Toivottavasti kaikki ymmärtävät, että se mitä täällä Euroopan parlamentissa äänestetään myöskin kaikuu ulkopuolella olevien korviin. Ja tämä ei ole sellaista politiikkaa, mitä haluamme tehdä. Uh, ähm, Mr. calvé chambon Niin. vuoro keskeytettiin. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Alden puolesta haluaisin sanoa lyhyesti, että epäilemättä haluamme antaa vahvan viestin siitä, että, tai itse asiassa yr- yhteiskunta odottaa meiltä sellaista vastausta viestiä komission tiedonannon tiimoilta, jotta voisimme peittää ne porsaan tai eliminoida sellaiset porsaanreijät, jotka saavat mahdolliseksi tilanteen, että veroja voidaan kiertää. Eli voisimme ehkä hieman parantaa näitä sääntöjä, jotta porsaanreikiä ei jäisi. Ja tämän viestin pitäisi olla vahva. Ja yksi mahdollisuus sen aikaan saamiseksi on se, että hyväksytään sellaisia sääntöjä, jotka veisivät asioita eteenpäin. Ja toinen käytännön seikka on se, että suuri parlamentin enemmistö on ilmaissut kantansa tietystä tekstistä. Ja Aldessa me haluamme saada aikaiseksi tämän tilanteen, että suurin, suuri enemmistö on saman tekstin kan, kannalla ja takana. Ja tietenkin monenlaisia mielipiteitä voi olla ilmassa ja kiistaa, mutta lopulta täytyy tehdä päätöksiä, poliittisia päätöksiä, OECDn ja kaiken järjen rajoissa. Ja tässä mielessä meidän ryhmämme on aina pyrkinyt toimimaan mahdollisimman tiukasti ja harkitsevaisesti, mutta se tukee sellaista sopimusta, joka voitaisiin ehkä saada aikaiseksi puolueiden välillä, jotka ovat eri, eri, kaikkein eniten edustavia, yhteiskantaa edustavia. Vaikeita kohtia ovat esimerkiksi korkojen, eri korkotyyppien vähentäminen. Ja kun puhutaan tästä 10 prosentista, niin ehkä voitaisiin päästä jopa viiteen vuoteen tämän vähennyksen aikarajan pidentämisessä. On eliminoitu mahdollisesti joitakin investointeja yritysmaailmassa, mutta meidän ryhmämme katsoo, että 20 prosenttia ei olisi sellainen talo, joka antaisi riittävän vahvan viestin asiasta. Mutta 20 prosenttiin ehkä voidaan päästä. Ja uskon, et, tai toivon, että, että esittelijä ei suhtautuisi tähän 10 prosenttiin kovin tiukasti, jos saadaan aikaiseksi vahva enemmistöehdotuksen taakse. Ja toinen teema, joka koskee patenttiboksijärjestelmää. Tätä, tässä puhutaan järjestelmästä, joka on vääristynyt. Tietenkin meidän täytyy taistella tällaista epätasapainoista järjestelmää vastaan mahdollisimman nopeasti. Täytyy saada aikaiseksi sellainen jär, järjestelmä, joka olisi toimiva eikä tukisi yritysten veronkiertoa. Me emme kuitenkaan usko, että on hyödyllistä käyttää tätä yritysten kritisoimiseksi. Tästä ei ole kysymys, eikä myöskään siitä, että voisimme jossain johdantolausessa sanoa, että tämä täytyy saada aikaiseksi tietyn päivämäärään aikaiseksi. Totta kai haluamme, että mahdollisimman nopeasti saadaan edistystä aikaiseksi, mutta ei mitenkään kuppikuntaisesti. Ja sitten tästä switchoverista tästä siirtymislausekkeesta. Voidaan, voidaan tukea toki 25 prosenttia, joka minun mielestäni on viisaampaa kuin soveltaa tällaista tiettyä kiinteää tasoa, mutta 15 ja 10 prosentin välillä täytyisi löytää jonkinlainen yhteisymmärrys. Ja luultavasti äänestetään kuitenkin aina sen sen vaativimman tason puolesta. Mutta pitää pyrkiä yhteisymmärrykseen. Ei ole mitään maagista lukua, ei ole mitään 10 tai 15, 25 prosenttia, joka olisi se taikaluku. Et talous on paljon monimutkaisempi asia. En halua tässä nyt puhua tämän pidempään, pidempään, koska minulla on jo vain viisi minuuttia aikaa, mutta toivoisin, että tällainen hyvä poliittinen teksti pitäisi saada aikaiseksi ja jotta se saataisiin aikaiseksi ja sille saataisiin laaja tuki, niin se vaatii sitä, että meidän ei pitäisi tulkita tätä yritysten vastaiseksi paperiksi, eikä tässä ajatella myöskään sitä, että yritysten pitäisi maksaa enemmän, enemmän veroja. Tietenkin sellaiset, jotka veroja pakoilevat, niin joutuvat maksamaan tulevaisuudessa enemmän, mutta mikään yleinen suuntaus tämä ei ole. Kiitos Fabio Well, I welcome that there's some degree of... Pidän hyvänä sitä, että täällä on suorastaan tunteikasta keskustelua veropolitiikasta. Tietystikin haluamme kiittää esittelijän eromaisesta työstään. Uskon, että meillä on hyvinkin monia syitä, ei pelkästään LuxLeaksin, vaan myöskin Panamaliiksin vuoksi. Siellä on kyse lähinnä rahan pesusta tehdä jotakin, koska kansalaiset odottavat tätä meiltä. Ja siksi meidän täytyy juuri keskittyä, keskittää ponnistelumme tähän. Mutta kenties puheenjohtaja nyt voisi vaatia jonkinlaista järjestystä tänne saliin, mikäli mahdollista, että saan puhua rauhassa. Kiitoksia. Joten ensinnäkin kaikilla kunnioituksella ECR ja kansanpuolue kollegoita kohtaan, kun taistelemme veron kiertoa vastaan ja verovilppiä vastaan, ja sanotaan, että tämä on sitten yritysmaailman vastaista, niin minä en ymmärrä, minkälaista liike mallia te kannatatte sitten eurooppalaisten yritysten kohdalla koska se, mitä esittely ehdottaa, on täysin sen mukaista, mitä OECD on tarjonnut ja mitä Washingtonissa yhden viikolla kollegoiden kanssa sain keskustelussa kuulla. Sen käsittelee monia alueita, joita esittelekin tällä käsittelee, ovat täysin samansuuntaisia kuin se, mitä Yhdysvallat tällä hetkellä aikoo tehdä. Onko, onko Yhdysvallat sitten liikemaailman vastainen toimija ja onko OECD liikemaailman vastainen toimija tai joku muu täällä salissa? Guen nimessä sanoisin, että olemme täysin samaa mieltä teidän kanssa, kunhan pyrkii rajoittamaan korkovähennyksiä 10 prosenttia ennen verotusta ansaituista tai kansainvälistä voitoista. Tähän voidaan vielä lisätä, että Yhdysvalloissa yritykset ovat enemmän pääomavoittoisempia rahoitukseltaan, mutta tämä on täysin sen mukaista, mitä Yhdysvalloissa Hallitus pyrkii tekemään mitä OECD on vaatinut. Me haluamme kynnyksen 15 prosenttiin, eli 15 prosentin perusverotaso, ja ellei näin ole, niin sitten pitää verottaa jäsenvaltioiden osa jäsenvaltioiden säännösten mukaisesti. Mitä tulee sitten verokohtelun eriävyyksiin? silloin kun on kyse sekä yrityksistä ja kolmansissa maissa toimista yrityksistä. Tässä puhutaan lähdeverotuksesta ehdotuksessa. Tätä myöskin ryhmäni perään kuulutti, koska EU-ssa komissio on jatkuvasti todennut jäsenvaltiolle on tärkeää puuttua tämän tyyppisiin maksuihin esimerkiksi Alankomaissa raha tulee sisään ja sitten äh, kuitenkin raha sitten jotenkin katoaa jonnekin veroparateisiin. Tätä me haluamme. Haluamme enemmän kunnianhimoa myöskin patenttiboksikysymyksen ja innovaatioboksikysymyksen. Tässä olisin siterata OECDtä, joka sanoi parlamenttiväisessä kokouksessa, jossa olemme mukana Pariisissa, että patentti-innovaatioboksit ovat huonoa talouspolitiikkaa. Kuulimme sana myös, saman myöskin Yhdysvaltain puolella, Yhdysvaltain valtiovarainministerin suulla, joten tässä haluaisimme alasajon tämä patentti-innovaatioboksista. Pitäisi päästä eroon. Saksan hallituskin on argumentoinut tähän suuntaan että mitään näyttöä ei ole siitä, että patentti- ja innovaatioboksit millään tavalla edistäisivät innovaatioita, vaan osa parempiakin välineitä tätä varten. Lopuksi toteaisin vielä, että korkotulojen vähennyssääntöjen yhteispesettä myöskin lisenssimaksut huomioon, koska tässäkin tapahtui paljon väärinkäsityksiä. Mikäli kohdemaa ei verota asianmukaisesti, sinun täytyy asettaa tähänkin raja silloin, kun on kyse verovähennyskelpoisuudesta lisenssimaksujen kohdalla. Mutta kaiken kaikkiaan olemme melkoisen tyytyväisiä siihen, mitä esittelijä on ehdottanut. Olemme päättäväisiä, haluamme toimia kansallisten enemmistön mukaisesti ja saada aikaan kompromisseja heidän etujensa mukaisesti. Ja toivon mukaan muutkin poliittiset ryhmät tulevat vielä pohtimaan uudelleen kantojaan sitten, kun pyritään enemmistö saamaan aikaan verokysymyksen taakse Euroopassa. Thank you very much, Chair. I'm filling in for Ava, who isn't able. Kiitos. Eh, kollegan puolesta hän ei päässyt tänne paikalle. Ensinnäkin toteaisin, että on tärkeää, että tarkoituksena tässä ei ole nyt lisätä maksuja tähän liittyen, eikä tällä tavalla talous myöskään toimi, vaan ainoastaan nämä porsaanreijät, joita hyväksi käytetään, voidaan huomioida. Ja parlamentti tässä on tehnyt hyvää työtä, jotta päästäisiin tässä yhteisymmärrykseen. Kannattaa pitää mielessä se, että kansalaisia meidän tulee palvella. Ja kun tätä sieltä tarkastellaan, haluaisin kiittää ensinnäkin esittelijää ja myöskin varjoesittelijää näyttelijöitä, jotka ovat hyvää työtä tehneet. Tämä on tärkeä aihe ja päätavoitteenahan on antaa sellainen merkki neuvostolle, että saataisiin aikaan kunnianhimoinen ehdotus, jotta todellakin veronkiertoon todella voitaisiin puuttua ja nämä olemassa olevat porsanreijat tilkkiä. Valitettavasti eh, neuvosto ilmeisesti on heikentänyt joitain seikkoja ja siksi meidän on oltava tiukkoja omassa kannassamme kompromissiin usein liittyy eh, eh, kunnianhimon korkea taso. Joskus on mahdollista päästä pidemmällekin, mutta mitä tulee Controlled Foreign Company Rules kysymykseen, siinä tulisi pitäytyä olemassa olemassa ehdotuksen neuvostotasolla. Ja EU eh, e toimiva yritys tulee voida antaa, verottaa siinä maassa, se toimii. Ja sitten nämä 15 prosentin vähemmäisasteet voitaisiin sitten huomioida tämän tyyppisissä tilanteissa. On myös tärkeää, että olemme vahvalla kannalla, mitä tulee verokohtelun eriäväisyyteen. On katsottava, eh, miten mahdollisesti määritelmää voidaan väärinkäyttää ja tällöin sitten päästä kaksoisverottamattomuustilanteeseen. Sitten patenttiboksimenettelyssä tulisi myöskin päästä eroon ja on huomioitava IMFn ja komission tutkimukset tähän liittyen, koska tällä tavalla ei varsinaista eh, toimintaa tueta, vaan pyritään veron kiertoon ja on katsottava myöskin, mitä kynnyksiä voitaisiin ajatella. Katsoisimme, että parlamentin esitys on OECDn linjoilla ja näin ollen ok. Ja sitten yhteys ähm, pysyviin toimipaikkoihin. Ja tässä sitten äh, yritystiedot ja toisaalta verotuspäätökset olisi tärkeää, että ne tehtäisiin tietyltä osin julkisiksi. Ja sitten äh, on katsottava, miten nämä äh, lait, jotka liittyvät salassapitoon, tulisi hoitaa ja miten tässä yhteydessä nähdä vaikutukset veroparatiiseihin. Kaiken kaikkiaan vaikutelmamme on sellainen, että neuvostossa ollaan valmiit miettimään uuden tyyppistä verotuksen menettelyä, mutta jäsenmaat ikään kuin puolustavat tiettyjä verotuksellisia aukkoja, jotka ovat itse itselleen luoneet, eivätkä välttämättä ole valmiit sitten näihin asioihin puuttumaan. Komission kantaa on syytä vahvistaa, jotta todellakin huomioidaan ne huolet, jotka liittyvät veron kiertoon. Meillä on siis epäilyksiä varmaan, mutta olemme valmiit myöskin tukemaan ehdotusta ja toivomme, että saa laajan tuen taakseen. Ja kaiken kaikkiaan on pyrittävä parantamaan alkuperäistä ehdotusta ja esitettävä tämän tyyppinen viesti neuvoston päin. Uh, Kiitos. En nähnyt FTDn kollegoiden puheenvuoropyyntöä, joten seuraavaksi sitten NFN puheen vuoronpitäjä. Onko hän paikalla? Haluatteko pitää puheenvuoron ryhmänne puolesta? Ette siis. Selvä. Esittelijä seuraavaksi. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kaikki tietysti haluamme taistellaan veronkiertoa vastaan, tämä tuli selväksi. Oikealta ja vasemmalta tuli kuitenkin hieman erilaisia ehdotuksia suhteessa joten äh, kompromissien aikaansaaminen oli itsestään selvää. Olisin täsmätä jotakin seikkoja, jotka eivät äh, tällä tule oikeassa muodossa mainituksi, jotakin väärinkäsityksen sen oikeasta. Minä pyrin parhaani mukaan löytämään mahdollisimman suuren sopusoinnon myöskin kansanpuolen suuntaan, joka on kaikkein suurin ryhmä, mutta äh, kyllä muillakin parlamentin ryhmillä on väliä ei voi sanoa, että ei näin ole. Niedermayer totesi, että tänään illalla on poliittinen kokous, jossa vielä asioita käsitellään. Prosenttiosuus, josta on keskusteltu, se on yksi asioista kenkäpurista. Olen etenkin vakuuttunut kuitenkin siitä, että me löydämme tähän vielä ratkaisuun ennen huomista äänestystä. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Luulenpa, että tämä on, tässä on käyty tärkeää ajatusten vaihtoa ja toivon, että tämän perusteella pystymme nyt saamaan aikaiseksi vahvan parlamentin kannan huomiseksi. Ja vielä niiden Mayer pyytää puheenvuoron. Uh, Hieman selvennystä siihen, mitä esittelijä esittää sillä jos kompromisseista nykymuodossa äänestetään, niin ei välttämättä saada aikaan laaja enemmistöä, koska ei vaikuta siltä, että ainakaan kolmen ryhmän huoli, jotka esiin tuotiin, että ne olisi jo huomioitu. Eli ehkä kompromissi on vielä hiottava. Muutoin saattaa olla vähän riskaapelia huomenna asiasta äänestää ja jäi vähän epäselväksi, mitä tässä esittelijä ehdotti. Minä ymmärsin, että esittelijän ehdotus oli sellainen, että tässä keskustelussa ilmaistun kannan perusteella erityisesti teidän puoleltanne siitä, että palais, pala, palattaisiin puheillenne vielä tästä korkoasteesta, saataisiinko siitä yhteisymmärrys aikaiseksi. Mutta meillähän on tietysti jo äänestyslista ja meillä on jo kompromissiehdotuksia, joten olisi täysin oikeutettua lähteä äänestykseen jo tältä pohjalta, ottaen huomioon yleiset säännöt. Meillä ei ole mitään sellaista sääntöä, jossa sanottaisiin, että täytyy olla vahva enemmistö takana, jotta voidaan äänestää. Äänestähän voidaan, mutta ymmärrän kyllä, että esittelijä varmaankin haluaisi varmistaa, että laajempi enemmistö saadaan ehdotuksen taakse. Mm, voin vain rohkaista poliittisia ryhmiä pyrkimään tällaisen yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi tietyistä kysymyksistä. Ja että he esittäisivät näkemyksensä esittelijälle. Olen kuullut tässä nyt kahta poliittista ryhmää, jotka ovat olleet kriittisiä kompromissien suhteen, mutta en näe mitään perustaa että sille, että tässä nyt puututtaisiin esityslistaamme. Minusta on poliittista, äh, anteeksi, positiivista, että kriittisiä äh, asiakohtia ja elementtejä on selvennetty ja että kaikille on selvää, että parlamentti jatkuvasti muistuttaa siitä, että että se on instituutio, joka toimii vahvasti veronkierron ehkäisemiseen tähtäävän agendan puolesta. Tämä on poliittisesti ja myöskin symbolisesti hyvin tärkeää, joten voin päättää nyt keskustelun. Ymmärrämme, että poliittisilla ryhmillä on tänä iltana vielä kokouksia, joten heillä on mahdollisuus arvioida äänestyslistaa silloin. Ja sitten odotamme myös keskustelua vielä avoimista kysymyksistä varjoesittelijöiden ja esittelijän välillä. Nyt päättäisin tämän esityslistan kohdan herra, eh, edustaja Luka vielä. Kiitos puheenjohtaja. puhuneet nyt englantia, jotta tämä helpottaa näkemysten vaihtoa. Mikäli ymmärsin oikein, mitä Pats sanoi, koordinaattorit ovat tehneet päätöksen, että kompromissit täytyy aina toimittaa ennen kolmea. Nyt on ilmeisestikin kompromisseja, jotka eivät saa laajaa tukea, mutta jotkut ryhmät väittävät, että kompromissit äh, ovat, kompromisseja on, mutta kaikki ryhmät eivät ole mukana. Mikä kompromissia muuten vielä tänään illalla, kun kansa on puolue SND asioista keskustelut keskenään, silloin pienemmät ryhmät eivät tästä tiedä, eivätkä ne pääse mukaan näihin neuvotteluihin, joten emme tiedä silloin, mistä me äänestämme huomenna. Tänään kello viideltä näistä keskustellaan. Tämä on täysin vastoin sitä, mitä koordinaattorit ovat päättäneet. Joten ehdottaisin vielä uudelleen että huominen äänestys lykättäisiin tuonemmaksi, niin että jokainen ryhmä, ei pelkästään suuret ryhmät, vaan kaikki ryhmät voisivat päättää sitten, kun ne ovat nähneet viimeisimmät kompromissit, ja sitten äänestää sellaisella tavalla, että ne tietävät, mistä ne äänestävät. Kiitoksia edustaja Luke, mutta minä en nyt voi tehdä muuta kuin toistaa sen, mitä jo totesin. Meillä on äänestyslista ja sitten kompromissiehdotuslista. Sitten on käyty jo keskustelukin ja keskustelun tavoitteena on myös saada selville, että tarvitaanko vielä hienosäätöä, jota saataisiin hyvä enemmistö taakse. Tietysti tämä täytyy tehdä avoimella tavalla, ja sikäli kun ymmärrän oikein, niin ehkä kyseessä on vain yksi tai ehkä kaksi kompromissia, josta on vielä avoimia ajatuksia. Ja tietysti huomenna nähdään, kun käy, ja tällä valiokunnalla on tietenkin täysi oikeus arvioida tilanne ja päättää, että edetäänkö asiassa vai ei. Mutta me olemme siis esityslistan laatineet, sen hyväksyneet ja käyneet sen mukaisen keskustelun. Eli en voi tehdä mitään muuta kuin päättää tämän keskustelun. Ja sitten huomenna avaamme kokouksen ja katsomme, mikä tilanne on. Mutta tämä on nyt päätökseni ja voidaan siirtyä sitten seuraavaan esityslistan kohtaan. Kiitoksia. Point five. Kohta viisi. Julkinen kuulemistilaisuus eurooppalaisesta talletussuojajärjestelmästä. Meillä on tärkeä julkinen kuulemistilaisuus tästä hyvin keskeisestä aiheesta, kuten tiedätte, ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi, tervetulleiksi kaikki puhujat, jotka ovat ottaneet vastaan kutsumme osallistua keskusteluumme. Anteeksi nyt vain kollegat. Jos joku haluaa puhua, niin siirtyköön puhumaan salin ulkopuolelle. Haluan siis, siis kiittää kaikkia näitä merkittäviä puhujia, jotka osallistuvat keskusteluumme tästä keskeisen tärkeästä pankkiunionimme osasta ja laajemmin ottaen myöskin Euroopan äh, raha- ja valuuttaunionin syventämiskeskustelun keskusteluun. Pyydän anteeksi, että olemme hieman myöhässä ja senpä takia annankin puheenvuoron De Langerille esittelijälle puheenvuoron. Uh, as you know, I have... Kiitos puheenjohtaja. Kuten te tiedätte, minunkin paljon sanottavaa tästä asiasta, mutta jätän alustuspuheenvuoroni sikseen, koska aloitimme myöhässä, joten haluan antaa enemmän aikaa erämaisille vieraspuhijille. Ehdotan, että aloitamme saman tien kuulemisen, joka koostuu kahdesta osasta, kuten tiedät ensäkin siitä, miltä edes voisi näyttää loppuvaiheessaan ihanteisessa maailmassa. Ja aivan yhtä tärkeänä aiheena on se, voi, mikäli voimme sopia ensimmäisestä osasta, niin miltä se erikseen pitäisi näyttää ja miten siihen päästään nykytilanne EU-ssa valitettavaa kyllä on sellainen, että luottamus on heppoisella pohjalla. Tämä on vähintäänkin yhtä relevantti kysymys keskustelun kannalta. Ja tämänpä nyt sikseen niin, että meillä on enemmän aikaa erinomaisille avustajille. Kiitoksia paljon. So thank you very much. Uh, so let's... No niin, kiitoksia. Joten siirrytään suoraan ensimmäiseen kuulemisen osioon kuinka edis toimisi sitten lopullisessa vakaassa vaiheessa? Tämä on hyvä ja vaikea kysymys. Ja ensimmäinen puhujamme on herra Dirk Pei, joka on Euroopan talletussuojalaitosten foorumin puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Gualtieri. Olen iloinen siitä, että voin olla täällä tänään kutsuvieraina talousvaliokunnan kuulemisessa tarkastellaan talletussuojajärjestelmää edisiä. Mä sen lyhyesti esitellä EFTin. EFTI on kansainvälinen järjestö, joka on rekisteröity Belgiaan. Se perustettiin vuonna 2002. Me edustamme kaikkia talletussuojalaitoksia Euro eu etenkin niitä 38 laitosta, jotka toimivat etäalueella Norjassa, Islannissa, Liechtensteinissa ja euroalueella. Euroopan ei ole yhtäkään talletussuojalaitosta, joka ei olisi EFDissä mukana. Tarkoituksena on antaa tiettyä varmuutta, talletussuojajärjestelmään. Teemme yhteistyötä pankkiviranomaisen ja komission kanssa edis asioissa. Luonnollista kyllä, EFTIä, EFTI ei ole tarkoittanut ottanut kantaa siihen, miltä edes voisi näyttää sitten, kun se on päässyt vakio nopeutensa. Täällä on muitakin asiantuntijoita, jotka puhuvat tarkoitussuojan järjestämistä, mutta nyt kerron lähinnä EFDin näkemyksistä. Olemme julkistaneet myöskin virallisen EFTin lausunnon, joka liittyy edisjärjestelmään. Se löytyy teidän asiakirjojen joukosta. Tämä asiakirja toimitetaan valiokunnan jäsenille. Olisi ollut parempi, mikäli olisin voinut puhua Pilari kakkosesta, koska katsoin, että tuo keskustelu olisi ollut paljon mielenkiintoisempaa siitä, kuinka edes saadaan pystyyn ja miltä se loppujen lopuksi voisi näyttää en ole täysin vakuuttunut siitä, että siihen päästään, enkä siitäkään kuinka kauan se kestää ja mikä loppujen lopuksi tulos tulee olemaan, mutta koska me nyt kutsuttiin ykköspaneeliin, niin pyrin nyt vastaamaan minulle esitettyyn kysymykseen. Ehti on erittäin vahva linjaus tässä kysymyksessä. Kaikki sen jäsenet ovat samaa mieltä tästä kysymyksestä. Komissio olisi pitänyt tehdä vaikutusarvio ja kuulla laajalti osapuolia ennen ehdotuksen tekona ei kuitenkaan tehty. EFD haluaa ilmaista tämän kantansa. Mitä tulee tämän edisjärjestelmän muotoon ja kokoonpanoon? EFD on sitä mieltä, että vaikutusarvio, jonka komissio teki vuonna 2010, ei riitä. Se ei ole riittävä pohja komission ehdotukselle. Kun direktiivi astui voimaan ja se siirtyi kansalliseen lainsäädäntöön, siinä yhteydessä piti ottaa toissijaisuusuuteusperiaate erikseen kaikissa vaiheissa mukaan ottaa sen, kun on kyse yhteisestä kriisiratkaisumekanismista ja, ra- ja rahastosta. Vaikutusarviot ja kustannushyöty ja näiden arvioiminen olisivat olleet erittäin tärkeitä. Nähdään, minä itse pyrin. Ehdolla on vahva linjaus tässä nähdäkseni tästä puuttui vaikutusarvio. Jala ja kuulemista ei suoritettu tämän ongelmallista. Uskon, että tämä työ täytyy vielä tehdä. Katsomme, että tällä ei millään tavalla pystytä korvaamaan komission laiminlyöntiä. Siksi Alankomaat puheenjohtajakauden asettanut 18 teknistä kysymystä komissio. Komissio on vain yhteen niistä. Likviditeetti on avainasemassa. Komissio on viitannut laajoihin paikallisiin shokkeihin, mahdollisiin sellaisiin jäsenvaltiossa, ja nämä saattaisivat johtaa siihen, että riittävästi ei ole jäsenvaltioilla mahdollisuutta tai muillakaan toimilla mahdollisuutta tukea antaa näissä tapauksissa. Minäkin katson, että likviditeetti on tärkeä tekijä, mutta Eriksessä ei ole kyse pelkästään maksuvalmiudesta, likviditeetistä, vaan myöskin tappioiden jakamisesta. Mutta tarvitsemmeko tällaista tappioiden jakamista tulevaisuudessa? Tämä on suuri kysymys. Me katsomme, että kun otetaan käyttöön talletteja, ja niin monissa tapauksissa, jolloin ei voida turvautua kriisin ratkaisuun. Voitaisiin 100 prosenttia kattaa tappioista talletussuojan kautta. Kyse ei ole tappioiden jakamisesta, vaan pikemminkin likviditeetistä käytännössä. Entä sitten, olisiko tällainen keskinäinen lainanotto riittävää sen sijaan, että tappiot jaettaisiin? On erittäin tärkeää tässä kontekstissa katsoa, että maksukyvyttömyysmenettelyt jäsenvaltiossa olisivat paljon harmonisoidumpia ja samalla saataisiin nopeammin rahata palautettua ihmisille kansallisten talotusjärjestelmien kautta. Rahoitus on tärkeä asia. Edes vähentää kannustinta mennä yli 0,8 prosenttia. Miksi kannattaisi mennä tuon pidemmälle, mikäli muut jäsenvaltiot todennäköisesti pitäytyvät 0,8 prosentissa? Tästä kannustinta ei ole. Erittäin tärkeä kysymys. Edissä jättää huomiota maksusitoumukset, jotka parlamentti ja neuvosto ovat yhdessä sopineet, joita osittain pistetään täytäntöön jäsenvaltiossa. Edis ei tiedä näistä maksusitoumuksista mitään, joten tässä kilpailu vääristyy eurovyöhykkeen ja eurovyöhykkeen ulkopuolisten alueiden välillä. Ulko, eurovyöhykkeen ulkopuolella voidaan käyttää maksusitoumuksia hyväksi. Me katsomme, että riskipohjanaiset maksuosuudet olisivat tärkeä asia. Ja taso ykkösellä pitäisi määritellä nämä asiat, ei kakkostasolla. Kyse on kahtalaisesta kahtalaisen maksuosuuden lähestymistapaan käytännössä, siellä sitä ei voida toteuttaa. Pari voitaisiin siirtää kansalliselta tasolta edikseen, mutta tästä tulisi hyvin Tästä tulisi esiin hyvin monimutkaisia kysymyksiä. Joissakin jäsenvaltioissa on perussopimuksia tai peruslakeja, jotka eivät mahdollista sitä, että rahat kerätään joistakin tasolta ja siirretään Euroopan unionin tasolle. Noin vain. Joidenkin maiden peruslaki tämän estää. Sitten joitakin huolia, jotka liittyvät erisehdotukseen. Oikeuden perusta on epäilyttävä Intensiivistä keskustelua tästä on käyty muidenkin asiantuntijoiden kanssa, jotka täällä tänäkin edustettuina. Muutkin ovat antaneet näkemyksiään oikeudesta perustasta. Oikeudellinen perusta on vahvasti nyt joutunut kyseenalaiseksi. Vahva oikeuden perusta tarvittaisiin, mille tahansa edes ehdotukselle, joka halutaankin tehdä. Riskien vääntämisen täytyy ensin hoitua siten, että vanhat jäämät tai vanhalta ajalta perua olevat riskit otetaan huomioon. Jäsenvaltiot eivät ole edeksissä mukana, mutta edelleenkin maksaa, käyttää hyväkseen maksusitoumuksia. Eurovyöhykkeen maat eivät voi käyttää näitä sitoumuksia enää hyväkseen. Muu Euroopan unionia voi päättää 0,8 tasosta ja erittäin keskittymistä pankkitasosta pankkien keskittymisestä takaisin 0,0 prosenttia, kun Yhdistysvallan kuningaskunnassa esimerkiksi on suunnitteilla. Samalla, euro, e- saman aikaan eurovyöhykkeissä, eurovyöhykkeen maailmassa täytyy pitää 0,8 prosenttia vaihtoehtoiset toimet ovat merkittävä kysymys talletussuoja laitosten puolella. Tätä ei ole osaksi komission etusta vuonna 2010. Euroopan parlamentti vasta otti taiset vaihtoehtoiset toimeet mukaan vaihtoehtona päätössuojalle Tulevaisuudessa nämä voidaan rahoittaa lisärahalla, joka täytyy kerätä tänne 0,8 lisäksi. Saman aikaan muu osa EUta pystyy keräämään vähintään 0,8 prosenttia, 0,5 tai 0,0 prosenttia. Ja tällä rahalla voidaan ryhtyä myöskin vaihtoehtoisiin toimiin. Talletus, suojaa ja laitoksen pitäisi olla aktiivisempi rooli ediksessä. No, päätän puheenvuoron kohta käsittääkseni viisi minuuttia, niin alkaa kuulla jo umpeen. Kuinka edes sitten voisi loppujen lopuksi toimia? Keskinäinen lainanotto mikäli kunnallinen oikeuden perusta voisi toimia. Tarvitaan kuitenkin kunnallinen vaikutusarvio. Tämä olisi optimiratkaisu. Pitkällä aikavälillä meidän täytyy viitata artiklaan 19 alakohtaan 5 tässä suojajärjestelmä, koska se direktiivissä komission täytyisi pohtia EUn laajuista järjestelmää pelkästään euroalueen laajuista järjestelmä, keskinäinen lainanotto voitaisiin ottaa käyttöön, mutta mikä se ei ole riittävä eikä tehokas tapa toimia, sen voitaisiin puhua enemmänkin riskin jakamisesta. Kiitos paljon. Very much. Now, second speaker, Mr. Ja sitten toinen puhuja, herra Gortram Wolf, joka on Bruegelin johtaja. Olkaapa hyvä. Very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. On ilo olla täällä ja puhua. Edisin pitkä aikaisista suunnitelmista, vaikka eh, pitkällä ajalla tällä tarkoittaa 2024 komissionkin mielestä, eli varsin pitkä horisontti on kyseessä ja esteitä on tarkasteltava ennen kuin voidaan näitä pitkän aikavälin menettelyä tarkastella. Muutama yleishuomio ensin mitä tulee talletussuojaan, miksi se on tärkeää, miksi eurooppalaista sellaista tarvittaisiin. Ensinnäkin, mikä on talletussuojan merkitys ensinnäkin? Kannattaa pitää mielessä se, että siinä varsinaisesti on kyse luottamuksen säilyttämisestä, kun puhutaan pankeista ja niiden vakaudesta. Pankit itse tietysti kantavat päävastuun tässä asiassa, mutta tietyissä tilanteissa pankit itse eivät voi luottamusta vahvistaa ja silloin tarvitaan tällaista talletussuojajärjestelyä. Kysymys kuuluu, tarvitaanko eurooppalainen järjestely katsoisin, että kolme argumenttia puhuu sen puolesta. Ensimmäinen liittyy kokoon, sillä ähm, vakuuttajat toimivat paremmin, äh, mitä enemmän äh, toiminnan osuudesta saada vakuutettua. Jos esimerkiksi puhutaan kahdesta kolmesta pankista ja yhteen sitten kohdistuu ongelmia, niin eh, rahoitus jälkikäteen eh, tulee varsin kalliiksi ja siksi halutaan, että saadaan laaja määrä pankkia mukaan ja siksi tällaista eurooppalaista järjestelyä tarvittaisiin. Toinen argumentti liittyy sitten eh, johdonmukaisuuteen välttämättä ei ole mahdollista ylläpitää sellaista järjestelmää, jossa pankkivalvonta keskitetään Euroopan keskuspankille, mutta sitten talletussuojamenettelyt hoidetaan hajautetusti. Sillä tämähän tarkoittaisi sitä, että eh, jos kes- keskitetyllä tasolla on ongelmia, niin silloin tarvitaan kansallisen eh, toiminnan kautta tapahtuvaa rahoitusta, vaikka eh, virheet olisi tehty Frankfurtissa. Tätä on hankala perustella. Ja sitten pankkien irrottaminen valtiosta, tämä on toinen seikka, kolmas seikka ja liittyy eh, erilaisiin viestintätoimiin virallisen ja epävirallisen, sillä pankkiunionin tavoitehan on nimenomaan irrottaa pankit eh, valtiontoiminnasta ja sitten kun saadaan talletussuojajärjestelmä käyttöön, niin eh, tämä ajatus on tässä myöskin mukana kansalliset talletussuojajärjestelyt eh, tarkoittavat sitä, että tähän ei ole täysimääräisesti vielä päästy. Ja viimeinen seikka, niin sanottu kriisinhallintamenettely. Mehän tiedämme, että esimerkiksi sopimus esittää selkeästi sen, että eh, maksukyvyttömyystilanteessa eh, bailoutia ei voida taata ja tässä on katsottava, miten etukäteen veilimenettelyt olisi voitu hoitaa. Ja sitten järjestely, eh, järjestäisi eh, kriisin hoidon eh, tähän verrattuna järkevämmäksi. Tässä yhteydessä mainitsen vielä valtion velan osuuden pankkien toiminnassa. Tämä on varsin monimutkainen ja hankala kysymys Mehän tiedämme, että valtion velka keskittyy hyvinkin pankkien taseeseen nimenomaan, kun puhutaan kukin maan, kussakin maassa toimivista pankeista. Ja tämä osuus kunkin maan osalta on huomioitava ja tietysti jos eurooppalainen järjestely otetaan käyttöön, niin ongelmana tai riskinä on se, että joudutaan ehkä korvaamaan menettelyjä, eh, jotka ovat tapahtuneet jossain toisaalla, eikä ole toteutettu tiettyjä poliittisia toimia, eli takaoven kautta ainakin osittain eh, tässä myöskin valtioiden tappiot tulisivat kuvan mukaan. Ja täysimääräinen eurooppalainen järjestely näin ollen on sellainen, että siinä tulisi jollain tavalla tätä valtion osuutta pyrkiä vähentämään ja on katsottava, tarvitaanko täysimääräistä suojaa vai uudelleen vakuuttamista pikemminkin. Uudelleen vakuuttaminen voi vain osittain hoitaa tämän asian, mutta melko pitkälle kuitenkin, mutta ei sitten mielestäni ihan kokonaan kuitenkaan. Mutta voisi olla kuitenkin järkevää lähteä liikkeelle uudelleen vakuutusjärjestelyistä siitä yksinkertaisesta syystä, että maiden järjestelyt ovat varsin erityislaisia nykyään, erityyppisiä talletussuojajärjestelyjä on käytössä, niistä on puhuttu ja tämän lisäksi eh, tämä eh, talletussuojajärjestely nykyisellään on varsin pirstaloitunut ja siksi lähtökohtana voisi olla hyvä lähteä liikkeelle uudelleen vakuutusmenettelyistä. Ja sitten vielä muutama konseptuaalinen seikka liittyen näihin eh, sijoittajavastuukysymyksiin. On todettu, että eurooppalainen järjestely voisi olla sillä, että näitä esimerkiksi peilisääntöjä ei enää tarvittaisi, mutta jos tämä pitäisi paikkansa, niin silloinhan voitaisiin luopua myös kansallisista talletussuojajärjestelmistä. Talletussuojajärjestelmä on olemassa juuri luottamuksen palauttamista varten, sillä kaikki tallettajat eivät suinkaan tiedä, mikä on esimerkiksi kunkin pankin taseen tilanne ja eh, mikä on eh, sen eh, asema, jos pankkeja rankataan eri järjestyksen. Eli todellakin luottamuksen mahdollistaminen on tässä yksi päätavoite kertoisin myöskin siitä, kuinka tärkeää on luoda hyvät poliittiset eh, toimintapuitteet tälle kaikille. Artiklasta 14 on mainittu. Ja tässä kaikkein tärkein seikka liittyy siihen, että jos eurooppalainen talletusjärjestelmä saadaan aikaan, sen on perustuttava hyvään oikeudelliseen ja poliittiseen pohjaan. Sillä jos näin ei ole, luot luottamustakaan ei saada aikaan. Eli eh, muutoin joko säilytetään kansalliset järjestelyt, jos eh, eh, järjestely pohjaksi ei saada hyvää oikeudellista ja teknistä pohjaa. Ja siksi pidän myöskin vaikutusten arviointimenettelyä varsin tärkeänä. Eli Kaiken kaikkiaan katsoisin, että on hyvä ajatus eh, perustaa Euroopan talletussuojajärjestelmä, mutta vain jos se todellakin hoidetaan siten, että valitaan hyvä eh, oikeuspohja eh, tälle kaikille, jotta todellakin luottamus siihen voi mahdollistua. Kiitos. Daniel Gross. Sitten siirrymme Daniel Grossin, joka on SEPSin johtaja. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. On ilo olla täällä jatkamassa tätä hieman epätasapainoista paneelia, ainakin jos kansalaisuudet, kansalaisuudet otetaan huomioon. Voin toistaa vain sitä, mitä Kunter tuossa edellä totesi siitä, kuinka toivottavaa on, että saataisiin aikaiseksi eurooppalainen talletussuojajärjestelmä, koska ongelmahan on, kuten tiedämme oikein hyvin, se, että silloin kun tulee suuremman luokan kriisi, niin kansalliset hallitukset ovat yleensä juuri siinä vaiheessa romahtamispisteessä, kun heidän tulivoimansa tarvittaisiin, jotta heidän oman maansa pankkijärjestelmä saataisiin vakautettua. Ja olisin samaa mieltä siitä, että kyllä me tarvitsemme jotakin, mutta sanoisin myös, että tämä talletus taikka itse asiassa tämä jälleenvakuutusjärjestelmä on ihan riittävä, ei pelkästään siirtymävaiheen järjestelmänä, vaan ihan pysyvänäkin järjestelmänä. Mielestäni tämä järjestelmä, järjestelmä täyttää subsidiariteettiperiaatteen vaatimukset, koska todellisuudessa ne ongelmat, joita edessämme on talletussuojakysymysten suhteen, koskevat yleensä pieniä äh, pankkeja, taikka sitten ne ovat suurempia systeemisiä ongelmia. minun mielestäni on parempi pitää pienten äh, pankkien, joita on yleensä lukumääräisesti paljon, mutta aggregaattisumma on pienempi, niin on hyvä, että pitää, ne pidetään eri järjestelmien puitteissa. Yleensä meillä on erilaisia suojajärjestelmiä eri maissa ja samoissa maissa jopa eri järjestelmiä, useampia järjestelmiä ja monet ovat toimineet oikein hyvin. Mutta sitten kun tämän toisen tyyppisiä ongelmia tulee esiin, eli kun kyseessä on systeeminen ongelma kansallisella tasolla, niin siinä vaiheessa täytyy varmistaa, että on jokin sellainen mekanismi, jolla voidaan varmistaa, että kansalliset talletussuojajärjestelmät pysyvät maksukykyisinä ja pystyvät suorittamaan maksuja. Ja täl, tässä sitten jälleen vakuuttaminen tarkoittaa sitä, että jär, jälleen vakuuttaja Euroopan tasolla puuttuu tilanteeseen vain, jos ongelma on mittaluokaltaan suuri. Ja siinä vaiheessa, kun kansallinen järjestelmä on ylikuormitettuna. Ja sanoisin, että tämä uudelleenvakuutusjärjestelmä ja yleinen ajatus siitä, että on uudelleen vakuutusmahdollisuus tällaisia suurempia kansallisen son shokkeja vastaan on toimiva. Tämä on euroalueen ongelma pääasiassa, mutta myöskin laajemmin EU-ssa. Normaaleina aikoinahan jäsenvaltiot pystyvät käsittelemään normaalit suhdanteisiin liittyvät sokit itse, mutta sitten kun sokit ovat laajempia ja kun maat joutuvat eroon ää, finanssimarkkinoilta, niin silloin tarvitaan rahoitustukea. Ja mielestäni tässä tilanteessa voitaisiin toimia juuri uudelleen vakuutuslähestymistavan avulla. Tämän ajatustavan puitteissa ei tarvittaisi myöskään mitään laajaa Euroopan tason jälleen vakuutusjärjestelmää varten, koska Euroopan tason jälleen vakuutajan päätehtävä olisi laadun valvonnan harjoittaminen olemassa olevien vakuutusinstituutioiden suuntaan. Eli tämä on hieman samanlainen ajatus kuin kaupallisella puolella. Siellä ei katsota yksityiskohtaisesti, kuinka ja vakuutusyritykset toimivat ja minkälaisia riskejä siellä on, vaan tarkastellaan liiketoimintamalleja ja riskirakenteita niissä ö, yrityksissä, joissa joudutaan käyttämään jälleenvakuutusta. Ja minä sanoisin, että tämä jälleenvakuuttaja instanssin tehtävä olisi tarkastella kunkin maan pankkijärjestelmää olemassa olevien järjestelmien vakautta ja tietenkin hallituksen itsensä vakautta ja kykyä toimia viimeisenä oljen kortena ikään kuin lainaajana. Ja sitten sieltä keskuksesta sieltä uudelleen jälleen vakuuttajan suunnasta pitäisi voida tarkastella myöskin kansallisen lainsäädännön yksityiskohtia ja muita säännöksiä, joilla voi olla merkittävä vaikutus tietyn pankin maksukyvyttömyystilanteessa. Ja kyseessä on nyt eri järjestelmä kuin uudelleen pääomittaminen. Jos pankki restrukturoidaan ja uudelleen pääomitetaan, niin silloinhan investoidaan. Ja se on taas kriisiratkaisurahaston tehtävä, kun taas jälleen vakuuttamisessa voidaan maksuja suorittaa vain ää, tappioiden minimoimiseksi, mutta yleensä tappioita syntyy. Ja sen takia talletussuojajärjestelmän kohdalla mielestäni tarvitaan jotakin erilaista. Tarvitaan järjestelmä, jolla voidaan varmistaa, että kansallisella tasolla asiat ovat hallussa ja silloin, jos tulee todella iso sokki, joka osuu tiettyyn maahan, niin voidaan puuttua asioihin. Eli tilanne on hieman samanlainen kuin silloin, kun otetaan vakuutus. Ja jos tulee pieni vahinko, niin silloin on oma vastuu. Mutta sitten vakuutusyhtiö maksaa vakuutuskorvauksen, kun tapahtuu iso vahinko. Ja minun mielestäni pitäisi puuttua mahdollisimman tähän kansallisella tasolla asioihin ja tällä tavalla voidaan rakentaa järjestelmä, jolla voidaan taata systeeminen vakaus, josta Güntherkin puhui. Ja sitten muutamina tulevana vuotena meidän täytyy huolehtia siitä, että pankkien taseen täytyy olla tasapainoinen ja se täytyy olla irrallaan valtion tilanteessa. Tämä on yksi niitä, niistä ydinasioista, jotka vaaditaan, jotta pankkien tilanne voidaan eroittaa äh, valtiosta, kuten edellä puhuttiin. Now. Kiitoksia. Ja nyt suuri iloni on antaa puheen vuoro Elke Königille, joka on yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtaja. Kiitos äh, arvon valiokunnan jäsenet. Äh, kiitos kutsusta tulla tänne puhumaan Eh, miltä tämä viimeinen vaihe näyttäisi. Tämä on melko laaja kysymys ja ajattelinkin näin ollen, että en keskustele riskin alentamisesta tässä yhteydessä, kun puhutaan yhteisessä kriisinratkaisuneuvostossa selvää on, että olen täysin samaa mieltä kuin tekin siitä, että riskin vähentämistä tarvitaan. Ja tämä liittyy jo esitettyihin argumentteihin, mutta en nyt puhu näistä, vaan lähden liikkeelle myönteisellä huomiolla toteamalla, että useimmissa jäsenmaissa nykyisellään jo on sellainen tilanne, että direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä ja tämä 12 kuukautta takarajan umpeuduttua, tämä on todellakin eh, melkolainen saavutus Euroopassa, enkä halua nyt olla kyyninen. Eli näin ollen meillä on hyvä lähtökohta seuraavan vaiheen tarkastelua varten. Enkä nyt lähde toistamaan eh, jo sanottua, mutta hieman kuitenkin taustoista ja olen hieman eri mieltä Kynrämin äskeisen puheenvuoron kanssa. Toteaisin, että kun puhutaan eh, talletussuojadirektiivin merkityksestä, niin puhutaan hieman laajemmista puitteista – sen myötähän EU on saanut aikaan varsin hyvän eh, kriisinratkaisumekanismin, josta voidaan olla ylpeitä, mutta se muodostaa kolmiosta vain yhden kulman, sillä eh, se ei <clears throat> liity uudelleen eh, vakuuttamiseen eikä välttämättä <clears throat> sitten liity palautuksiin tarvittaessa, vaikka jos sijoituksesta puhutaan. Eli tällaisia maksukyvytysmenettelyjä eh, isojen pankkien osalta, joilla on kriittistä toimintaa ja systeemiset vaikutukset ovat suuret, juuri näitä tarkastellaan. Mutta on reagoitava ja huomioitava myös pienemmät pankit ja talletussuojajärjestelmä pyrkii luomaan luottamusta, hyvää pohjaa silloin, kun puhutaan pienemmistä pankeista. Eli tämä kolmio, jossa eh, on eh, kriisinratkaisu mukana. Se tarvitsee myöskin hyvän talletussuojajärjestelmän erikokoisille pankeille ja totta kai myöskin varsin tehokkaat menettelyt maksukyvyttömyystilanteissa. Jos eh, se ei toimi tehokkaasti, niin silloin tilanteet muodostuvat jäsenmässä varsin ongelmallisiksi. Eli tässä on ikään kuin kolme aspektia, eh, joiden myötä tämä kolmio muotoutuu. Ja tämän lisäksi on vakuuttava siltä, että pankit eivät joutuisi tällaiseen mm, kriisitilanteeseen, mutta että maksukyvyttömyys, jos siihen mennään, niin talletussuojajärjestelmän myötä tallettajalle voidaan tarjota kuitenkin jatkuvuutta ja 11.6 artikla direktiivissä onkin varsin tärkeä. Se puhuu vaihtoehtoisista menettelyistä. Ja sitten, jos eurooppalaisen järjestelyyn mennään, se pätee myöskin eurooppalaisittain. Ja nimenomaan ajatuksena on, että palveluiden jatkuvuus eh, taataan. Ja tätä on tarkasteltava vielä lähemmin ja yksityiskohtaisemmin. Ja sitten kun tarkastellaan sitä, eh, mitkä tehtävät kenellekin kuuluvat, komissiossa on ehdotettu, että eh, kriisinratkaisuneuvosto eh, olisi tässä mukana ja saataisiin näin yhteinen järjestely aikaan. Voidaan tietysti puhua eri vaiheista ja voidaan katsoa, että ensin otetaan mukaan jälleenvakuuttaminen ja voidaan ehkä ajatella, että siihen voidaan jäädäkin, mutta uudelleen vakuuttajakin on aktiivisessa roolissa. Se ei pelkästään maksa takaisin, eli tässä ei todellakaan pelkästään äh, maksa takaisin silloin, kun äh, on äh, olemassa ihan perustellut vaateet. No tässä nyt meni vähän sivuraiteille, mutta kuitenkin tässä yhteydessä katsoisin, että voisi olla järkevää yhdistää nämä, jotta saataisiin aikaan eh, toimiva eh, kriisin ratkaisumenettely silloin, kun puhutaan pienistä instituutioista, rahalaitoksista, mutta myöskin eh, isoista, isommista sellaisista. Ja niin kuin kriisinratkaisussakin tässä varsin tärkeä merkitys on myöskin kansallisilla talletussuojajärjestelmillä. Ja näin tulee olemaan jatkossakin, koska näiden toiminta on jo osa kansallista menettelyä. Ja tämän lisäksi on erittäin tärkeää, että rahoitus hoidetaan kunnolla, koska luottamus nimenomaan eh, tietysti liittyy sellaisiin järjestelmiin, joiden rahoitus on kunnossa, jotka eivät ole pelkästään eh, ajatuksen tasolla hyvin hoidettuja. Kiitoksia Elke Königille ja kaikille muillekin puhujille näistä kovin hyödyllisistä esityksistä. Näin, että kaikki näyttävät löytävän myöskin yhteisen sävelin sen suhteen, että myöskin vaihtoehtoisia toimenpiteitä on tarjolla. Sitten aloitamme esittelijästä ja varjoesittelijöistä. On that, uh, last... Kiitoksia. Viitaisin tähän viimeiseen huomioon, joka reittyy siihen, kuinka tärkeä rooli on kansallisilla järjestelmillä ja niiden toiminnalla ja rahoituksella, kun ne ovat lähtökohta tälle kaikille. Haluaisin osoittaa sanan kenties herra Kupaille, koska hänellä on melkoisen hyvä yleiskattava kuva kansallisesta järjestelmistä. Miten te arvioitte nykyistä tilannetta? Nyt hyvin paljon keskitytään siihen, että lainsäädäntö siirretään kansalliseen lainsäädäntöön, mutta mikä nähdäksenne nyt on tilanne, miten kansalliset talletussuojajärjestelmät tällä hetkellä toimivat ja miten niiden rahoitus hoituu? Kenties voitte antaa yleiskuvan ja ehkä hieman ryhmitellä myöskin eri maita sen suhteen, millainen lähestymistapa niillä on tähän koko asiaan. Wolfille puolestaan totesin, että Brygel instituutin näkemys oli mielenkiintoinen. Se on kyse pankkiunionin sisäpuolisista ja ulkopuolisista maista. Tämäkin on merkittävä keskustelu valiokunnassa. Me te kirjoitatte tästä asiasta. Voisin kuulla, miten te näette ehdotuksen edisjärjestelmästä siitä, että se periaatteessa kohdistuisi, koskisi vain 19 EU-maata, ei 28. Voitteko kommentoida tätä? Ja kenties äh, kysymys äh, edustaja herra Grossille. Hän puhui jälleenvakuuttamisvaiheesta ja Kupei puolestaan puhui keskinäisestä lainanotosta. Kuinka nämä suhtautuvat toisiinsa? Miten nämä ovat vertailukelpoisia toimia? Rova König Yleensä kun te olette täällä, puhutaan aina MRL-asioista, joten en voi nyt vastustaa kiusautta, kiusausta. Voitteko selittää, miksi olisi tärkeää pitää yllä vähintäänkin 8 prosentin tasoa, kun on kyse bail-in pääomasta eu tasolla, sijoittaa vastuu pääomasta eu tasolla. Miksi tuo raja on tärkeä? Ja vielä lopuksi kenties kysymys kansallisista vaihtoehdoista, kansallisesta harkintavarasta. Kenties te kaikki voitte kommentoida tätä puolta. Pitäisikö jättää vielä liikkumavaraa jäsenvaltiolle? Monet teistä sanovat, että jäsenvaltiolla pitäisi olla vähemmän liikkumavaraa kuin tällä hetkellä. Kuinka te näette tämän kysymyksen? Kuinka pitkälle pitäisi mennä tässä, jotta päästään hieman yhtenäisempään lähestymistapaan näissä kysymyksissä? voin vakuuttaa teille puheenjohtaja, että kysymyslistani on paljon, paljon pidempi, mutta en nyt ole kaikkia kysymyksiä tänne sitä, mutta kiitoksia kaikille puhujille joka tapauksessa. Lisa Ferreira. Kiitoksia. Sitten Lisa Ferreira. SNDltä. Thank you very much to all speakers. Kiitoksia kaikille puhujille ja aloitan herra Kupeista. Minäkin haluaisin seurailla niillä linjoilla, jonka Delange esitti. Eli kun katselette nyt eri järjestelmiä, jotka ovat käytössä ja toimivat, niin kuinka ne vertautuvat toisiinsa avoimuuden suhteen ja kuinka ne toimivat toiminnallisuuden suhteen? Ja onko pelikenttä ikään kuin yhtäläinen kaikille vai onko eroja nähtävissä ja kuinka nämä voidaan suhteuttaa toisiinsa. Ja sitten herra Wolfille paljon kiitoksia siitä, että muistutitte meitä niistä eri elementeistä, joita meillä esityslistallamme oli, kun pankkiunionikeskustelu aloitettiin. On hyvä, että näistä muistutetaan. Nyt tietenkin valtion velkakysymys on tapetilla. Mietimme vain, että onko tämä ainoa riskin lähde ja haluaisin kuulla mielipiteenne pääoman laskennan suhteen ja onko avoimuus, avoimuus riittävää tasoa sen suhteen. Ja sitten herra Grun suhteen toteaisin, että paljon kiitoksia hänellekin, että hän on täällä ja kysymykseni liittyy enemmänkin siihen, että te näytätte tuovan nyt esityslistalle uuden elementin, kun katsot että pienet pankit ja suuret pankit tai kun erotatte ne, nämä pankit toisistaan, niin oletatte ehkä, että pienten pankkien ei pitäisi suorittaa maksuja yhteiseen kriisinratkaisurahastoon, vaan että niillä pitäisi olla jonkinlainen kansallinen äh, kriisinratkaisujärjestelmä, koska jos ne ovat sitten saman valvonnan alaisuutena ja maksavat maksuja samaan kriisinratkaisujärjestelmään, niin, niin äh, tallettajien 100 000 asti pitäisi olla samanlaisen suojan alaisia kaikkialla Euroopassa. No ei Euroopassa, vaan pankkiunionin sisällä siis. Ja sitten eh, Elke Köningille toteaisin, että on mielestäni tärkeää, että kun verrataan Euroopan tilannette, tilannetta Our attitude. ETFTCin kanssa. Tämä oli itse asiassa jokin, se, jotakin sellaista, mikä meiltä puuttui ajatuksista, jotta voisimme, voisimme hallinnoida tällaisia systeemisiä kriisejä tulevaisuudessa paremmin, joten tämä alkunäkökohta on hyvä pitää mielessä. Uh, kiitos ja kiitos puhujille. Jos oikein ymmärsin, herra Kros totesi puheenvuorossa lopussa, että voitaisiin saada suuria vaikutuksia vaikuttamalla varsin vähän kansallisen kompetenssiin. Eh, en tiedä, ymmärsinkö oikein. Ja tässä myöskin todettiin, että viitattiin siihen, että jäsenmaat edelleenkin päättäisivät omista fiskaalipoliittisista toimistaan ja tämä liittyy myöskin taseisiin ja kysyisinkin, olisiko mahdollista hieman puhua tästä, miten edist voi eh, toimia hyvin, jos eh, moraalikato eh, halutaan tässä yhteydessä myöskin huomioida ja toisaalta säilyttää kansallinen toimivalta. Ja sitten Seuraava kysymys. Huomattavat e- erot, mitä tulee kansalliseen maksukytöslainsäädäntöön. Miten teidän mielestämme nämä seikat tulisi ehdotuksen myötä huomioida? Ja sitten kysymys Könihille vaikutti siltä, että pääviestinne oli seuraava. Ferrakin kommentoi tätä, että tarvitaan ratkaisu myös pienille pankeille. Varsin paljon on keskusteltu siitä, mitä maksuja pankkien tulisi maksaa. Myöskin EKP-asian raportissa mainitsi. Ja tässä ehdotuksessa asia on ollut esillä. Voitaisiin ajatella, että pienet pankit joutuisivat maksamaan suurempia osuuksia, koska on suurempi todennäköisyys sille, että ne joutuvat korvaamaan tallettajilleen. Mitä mieltä te olette tästä asiasta? Kiitoksia sitten Silvi Gula. Merci, euh, Robert. Kiitoksia Roberto, kiitoksia kaikille puhujille. Täällä esitti monia kysymyksiä. Teidän läsnäolon on täällä muutenkin äärimmäisen tärkeää ja hyödyllistä, mutta haluaisin kuulla teiltä kaikilta vielä, mitä tämä näkemyksenne on eurovyöhykkeen sisäpuolella olevien ja ulkopuolella olevien maiden kohtelussa. Eikö pitäisikin pekemmin luoda tasavertaiset kilpailusuhteet kaikille 28 ilman, että tässä syntyy kilpailun vääristymää. Entä sitten oikeudellinen perusta? Eikö perussopimuksen sieltä voisi löytyä kunnollinen oikeudellinen perusta? silloin kun pankkien kriisin ratkaisusta puhuttiin, niin äh, halutaanko tässä nyt pitäytyä perussopimuksen sisälle? Ja kunnollinen oikeudellinen perusta sen suhteen, että yhdistynyt kuningaskunta voidaan pitää EU-ssa sisällä, eikö sekin ole aivan yhtä lailla päivän pohtava kysymys? Papadimulis. Ja sitten Papadimulis. Πρόεδρε, θα ήθελα και me με τη σειρά μου Kiitos. Haluaisin omalta osaltani myöskin kiittää vieraitamme Odottelen hetken, että saatte kulokkeet laitettua. Ja esittäisin seuraavat kysymykset. Ensinnäkin toteaisin, että minun teki vaikutuksen se, kuinka yhtenäisiä kantoja esititte. Vaikuttaa siltä, että teidän kantanne oli myöskin varsin lähellä sitä, mitä mieltä parlamentissa ollaan, ja että on tärkeää edetä tämän kolmannen pilarin suhteen myöskin. Kysyisin kuitenkin seuraavaa. Mikä on teidän arvionne siitä, missä vaiheessa ja milloin voitaisiin olla tässä viimeisessä vaiheessa, milloin siitä tulisi operatiivinen. On mahdollista, että sen käyttöönotto lykkääntyy ja lykkääntyy. Ja sitten herra Kupelta kysyisin vielä seuraavaa. Mitä mieltä olette komission ehdotuksesta? Suhtaudutteko siihen myönteisesti vai negatiivisesti? Eh, muut puhujat eh, tuntuivat ottavan varsin myönteisen kannan ehdotukseen, mutta te ette sitä kommentoinut. Ja sitten vielä teille kaikille yksi kysymys. Jos voisitte esittää eh, muutaman asian, johon erityisesti tulisi kiinnittää huomiota komission ehdotuksessa, niin mitkä olisivat näitä seikkoja? Thank you, Philip. Kiitoksia. Ja sitten Philip Lambert. Good afternoon, everyone. Uh, I would like to address my question to uh, Guntram and, uh, and uh, Daniel. Uh, Haluaisin osoittaa kysymykseni Guntramille ja Danielille. Yksi tapa, jolla voidaan löyhentää pankkien ja valtioiden välistä sidosta ja pienentää riskejä samaan aikaan olisi monipuolistaa valtion velkakirjojen kirjoa esimerkiksi. Ja silloin kun on paljon italialaisia velkakirjoja, niin silloin ei voi olla hirvittävästi italialaisia osakkeita. Mutta toisaalta jokainen lainaa ja rohkaistaisiin, mutta kuinka paljon se on toisaalta sitten eri kysymys, rohkaistaisiin pitämään laajaa monipuolista joukkovelkakirjasalkkua. Mikä käsityksenne on tämän suhteen? Olisin todella kiinnostunut kuulemaan ajatuksenne. And, and, well, the question was to Niin, kysymyshän oli myös Rova Königille ymmärrän, että ensimmäinen puhuja ei tykännyt tästä järjestelmästä, joten en ole siitä niin sitten kiinnostunut. That would require a new risk-free asset, but... Varmaankin tämä vaatisi jonkinlaista muunlaista lähestymistapaa. Marko Sanjalle paikalla, joten Anneman seuraavaksi. Suoraan pyydän anteeksi. Haluan esittää jotakin kysymyksiä ja, ja toivon, kaikki vastaavat kaksi kysymystä. Tämä eräs jäi hieman epäselväksi. 55 miljardia on luku, joka, jota on esitetty. Ja että vuonna 2008 tarvittiin 20 miljardia ja että tulevina vuosina volyymit saattavat vielä kasvaa. Ja toinen kysymys, onko teillä minkälaista käsitystä siitä, hieman kun kritiikkiä on kuultu joidenkin puhujien suunnalta ja muiltakin se kuulla heidän näkymänsä. Mikä on tämä oikeudellinen juridinen konteksti? Onko tässä hieman harmaata aluetta nyt kyseessä ja kuinka tämän suhteen pitäisi edetä ja missä tulee raja vastaan kun nykyisen eurooppalaisista perussopimuksista ja mitä EKP tekee, kun se toimii harmaalla alueella eurovyöhykkeellä ja oikeudelliset kehykset, pitäisikö oikeudellisia kehyksiä mukauttaa? Onko tämä realistinen ajatus vai ei teidän mielestänne? Thank you. No, for the cash. Kiitoksia. Ja sitten vielä äh, puheenvuorotilman puhuja listaa. Sieltä ensimmäinen. Um, I... Kiitos. Yksi spesifinen kysymys. Ähm, sinällään syhtäydyn äh, jälleen ottamisasian myönteisesti. Sillä on subsidiariteetin kannalta tiettyjä mm, hyviäkin puolia, mutta e, ongelmiakin siihen liittyy. Ensinnäkään meillä ei ole tällaista fiscal backstop-menettelyä euroalueella, ei pankkien kriisiratkaista puhuttaessa eikä myöskään jälleen vakuutuksen suhteen nykyisellään. Eli riittäisivätkö volyymit, mitä mieltä olette? ja jälleen vakuutusjärjestelmästä nyt puhumme, kun halutaan luottamusta palauttaa, riittävätkö nämä hankkeet. Ja sitten käytännön kysymys. Jos nyt halutaan jälleen vakuutusjärjestelmä saada aikaan, tarvitaan myöskin riskipohjaiset maksumenettelyt, eli on huomioitava näiden järjestelyjen piirteet. Teillähän on kokemusta EU-sta. Kysyisin, kuinka realistisena pidätte tällaista eh, riskipohjaista eh, menettelyä, joka pohjautuu jälleen vakuutukseen. Eli nämä käytännön kysymykset haluaisin teille esittää. Muutoin tietysti argumentti argumentit kyllä olivat varsin hyvin järkeenkäypiä, jotka esititte. Simon. Peter Simon seuraavana. Meine Frage bezieht... Kysymykseni liittyy viimeisimpään vaiheeseen, viimeisen vaiheeseen ja tilanteeseen, jossa yhteisön varat on käytetty miltei sen miltei loppuun saakka. Ja oikeuset säännökset sen suhteen, kuinka rahastoa täytetään uudestaan? Voitteko kommentoida tätä? Pitäisikö olla jonkinlaisia parametreita ehdotukseen niin, että miten ylipäänsä alun perinkin tähän rahastoon saadaan rahaa? Miten tehdään tämän tämän tilanteen, Miten sitä rahastoa sitten täydennetään? Miltä tämä täydennysvaihe voi näyttää? Voisinko otetaan huomioon se, että kun on yksi pankki, joka jatkuvasti joutuu ongelmiin ja sitten vain osa pankkimaailmasta vain osallistuisi täydentämiseen. Onko tässä tällainen vaara olemassa? Miten tällaiselta voidaan välttyä? Thank you. Sorry. Kiitoksia. En mitään muita kysymyksen esittäjiä, joten voin antaa puheenvuoroita asiantuntijoillemme, jotta voivat vastata ensimmäisenä Erakku Pei. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee kysymykseen, jonka Lange ja Ferreira esittivät, EFDissä meillä on näkemys siitä, kuinka taisuusjärjestelmät toimivat ja miltä edes järjestelmä voisi toimia, mutta palatakseni siihen, mitä Rova König sanoi, voin todeta, että meillä ei vieläkään ole täysimittaista täytäntöönpanoa kaikissa sen valtiossa talletussuoja direktiivin osalta me tarkoittaa sitä, että kaikki eivät ole vielä omaksuneet uusia säännöksiä. Tätä on kritisoitu. Nyt on kyse uudesta lainsäädännöstä, mutta ennen kuin uuteen ryhdytään, pitäisi vanha lainsäädäntö pistää kaikki jäsenvaltiossa täytäntöön. Voin sanoa, että me teemme yhteistyötä ja jatkuvasti pidämme jäsenemme ajan tasalla kaikki jäsenemme. Ja sitten me todenneet, että seitsemän päivän maksuaika on otettu käyttöön enimmäkseen. Joskus on ollut, on ollut mahdollista käyttää pidempäänkin siirtymäaikaa tässä. Meillä on monet, monia tarkoitussuojajärjestelmälaitoksia, jotka ovat halunneet ottaa ennaltaehkäiseviä vaihtoehtoisia toimia käyttöön käyttöön silloin, kun edistäjiä voitaisiin käyttää, on suuria eroja eri järjestelmien välillä, koska jotkut järjestelmät ovat sellaisia, että ne ovat päässeet jo paljon yli 0,8 prosentin tason, ja nyt aiotaan jopa maksaa rahaa takaisin pankeille, koska pankit eivät ymmärrä, miksi pitäisi olla suurempi taakka pankkilaitosten kohdalla kuin tämä 0,8 prosenttia on kysytty myöskin, mitä vaikutusta tällä olisi pankkeille, jotka ovat eurovyöhykkeellä, niille, jotka ovat eurovyöhykkeen ulkopuolella, myöskin kun on kyse rahoituksesta. Vaikutus on erilainen silloin, kun on kyse nollasta tai 0,2 prosentista, jopa 2,0 prosentista, mikäli halutaan tästä alaspäin, tai sitten pitäydytään 2 prosenttiin, niin vaikutukset ovat merkittävät. EFTI voi todeta, että tilanteet vaihtelevat eri laitosten kohdalla, mutta voimme kertoa täytäntöönpanosta ja siitä, missä vaiheessa nyt ollaan. Ilovilla toimitamme tätä tarkempakin tietoa. Rova Kullerin kysymys, joka liittyy kunnalliseen oikeusperustaan. Olettamuksen voisi olla, että 352 voisi olla kunnan oikeusperusta, tämä olettamus. Ja te mainitsitte myöskin hallitusten väliset sopimukset, joita on käytetty pankkien kriisin ratkaisun yhteydessä. Tämäkin on yksi mahdollisuus. 114 artikla on asiana suhtaudumme erittäin epäileväisesti. Kuinka pitkään sitten kuluu, että tuohon päästään? Tämä riippuu siitä, mitä neuvottelut parlamentti ja neuvosto käyvät harmonisoinnista ja riskien vähentämisestä mikä sen lopullinen malli tulee olemaan. Keskinäinen lainanotto voidaan nopeasti ottaa käyttöön. Riskin jakaminen kestää pidempään. Minun henkilökohtainen näppi tuntumani komission suhteen on se, että nähdäkseni, ehkä olen ymmärtänyt hieman väärinkin, Edis on tarpeellinen osa pankkiunionia, näin olen käsittänyt. Edis täytyy jossakin vaiheessa saada, mutta hyvin paljon riippuu siitä, miten ennaltaehdot toteutuvat, kuinka vaikutusarvio saadaan kunnan oikeusperuste ja kuinka riskejä voidaan vähentää pankkisektorilla. Ja muutama mukin asia täytyy hoitaa vielä kuntoon. Kaikki riippuu kaikista. Tässä on selkeä taipumus mennä kohti eurooppalaista järjestelmää, ei niinkään eurovyöhykkeen kattavaa järjestelmää kohti. Annemansin lausumaan sanoisin seuraavaa. Belgian tilanne, te viittaatte, että 20 miljardia on tässä käytetty. Nyt on kyse pikemminkin kriisin ratkaisutoimista, ei niinkään järjestelmistä. Ja nyt on tämä tallettajapreferenssi, joka mahdollistaa tietyn tyyppisen rahan takaisin saamisen. Nyt on kyse niinkin enemmän likviditeetistä kuin tappioiden jakamisesta. Mitään tarkkoja lukuja ei ole vielä siitä, mikä lopputulos saattaisi olla, koska ensimmäistä kertaa viime vuonna syyskuussa saatiin lukuja katetuista talletuksista syyskuun 2015 mennessä. Kukaan ei pystynyt ennakoimaan, mikä voisi olla tämä 0,8 prosentin tavoite yhden maan kohdalla tai euroalueen kohdalla – tai koko EUn alueella, koska kenelläkään ei ollut lukuja näistä katetuista tarjotuksista. Vasta viime vuoden syyskuussa näitä lukuja saatiin ensimmäistä kertaa. Olemme laskeneet myöskin sitä, kuinka nämä talletukset tulevat kasvamaan sitten ediksen viimeisessä vaiheessa vuonna 2024 nykyisen ehdotuksen valossa. Simon esitti myöskin tärkeän kysymyksen josta mekin keskustelemme. Rahoituksen täytyy olla selvillä etukäteen. Ei voida sitoutua järjestelmään, josta ei tiedetä, paljonko siihen täytyy maksaa. Kyse pelkästään tappioiden rahoittamisesta tässä järjestelmässä, vaan niin kuin aina rahoituspuolella. Päivittämään rahoitus Muuten 2020 mennessä, 2024 mennessä pitää hoitaa niin, että tämä asia on täysin selvillä kaikkien kannalta katsottuna ja täysin avointa tietoa. Sir, thank you, Mr. Coupe, but I... Kiitoksia, herra Coupe, mutta minä en välttämättä esitän kysymystäni niin riittävän selvästi. Jos lähet lähetätte lisätietoja, niin kiitän siitä, mutta keskittykää silloin olemassa olevaan tilanteeseen, koska tuosta osaksi kansallista lainsäädäntöä käyttöä saattamisesta vaan kysyä aina komissiolta, joten olemassa olevasta järjestelmästä haluaisin kuulla olemassa olevien järjestelmien funktioista, toiminnoista ja niiden avoimuudesta ja kuinka niitä voidaan verrata keskenään pankkiunionin sisällä ja tämän takia esitin tämän kysymyksen. Valitan, jos en esittänyt sitä riittävän selvästi. Voin toimittaa kyllä tarkempaakin tietoa järjestelmästä nykyvalossa. Ja voin antaa, antaa tietoa, kun sanoo uusia jäseniä. Olemme pistäneet täytäntöön direktiiviä kansallisten säännösten valossa. Yksityinen järjestelmä ja julkinen järjestelmä ja myöskin sekajärjestelmä. Kaikki järjestelmät olemme se. Meillä on sellaisiakin järjestelmiä, joissa on velkaa, joissakin järjestelmissä on 2,5 tavoitetaso. Järjestelmä on niin monen kirje, järjestelmät ovat niin monenkirjavia, että on vaikea kuvata tällä muutamassa minuutissa kaikkia eroja järjestelmän välillä ovat erittäin eroavia tois keskenään. Direktiivin myötä harmonisointi on, on saatu enemmän aikaan ja transpositio myötä se vain paranee, kun direktiivi siirretään jäsenvaltioiden lainsäädäntöön. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Yksi asia on varmaa. Parlamentin parlamentille hallitusten välinen sopimus ei ole vakaa oikeusperusta, mutta eipä nyt lähdetä keskustelemaan siitä. Sitten herra Wolf, olkaa hyvä. Nine questions and I think I have only three or four... Tässä on ilmeisesti vastausaikaa muutama minuutti, eli ryhmittelen hieman kysymyksiä. Ensinnäkin kysyttiin Insia Out puolesta. Pankkiunioni toimii kahdella logiikalla. Ensinnäkin markkinoiden kannalta, toisaalta sitten eh, rahamarkkinoiden kannalta. Ja tässä nyt ilmeisesti tämä rahamarkkinapuoli tuli esiin, koska siihen juuri liittyy suuri kriisi, mutta toisaalta pankkiunioni, vaikka se eh, rahaunin pohjalta lähtee liikkeelle, niin syntyy vääristymätilanteita sitten ajatellen muuta Euroopan unionia. Jos esimerkiksi euroalueelle pelkästään eurooppalainen talletussuojajärjestelmä saadaan aikaan, niin sillä on vaikutusta sitten euroalueen ulkopuolisiin maihin. Ja tämä oli ongelmana myöskin eh, eh, jo rahaliiton yhteydessä eli erilaiset eh, eh, luototusmenettelyt ja niin edelleen. Eli tietynlainen sää, vääristymätilanne on olemassa jo nykyisellä. Ja sitten toinen seikka liittyy siihen, kuinka paljon harmonisointia todella tarvitaan, vai voidaanko jonkin verran säilyttää myöskin kansallista harkintavaltaa, esimerkiksi mitä tulee maksukyvyttömyyslainsäädäntöön, johon viitattiin. Oma kantani on melko selvä tässä asiassa. Jos halutaan pankit täysin irrottaa valtioista, niin silloin tarvitaan eh, täysimääräinen eurooppalainen talletussuojajärjestelmä, mutta se ei ole mahdollinen eh, muutoin kuin eh, siten, että mennään täyden harmonisaation kaavan mukaan, mitä tulee näihin menettelyihin. Tällöin menen tietysti melko pitkälle jos poliittinen arvio on sellainen, että halutaan kansallisesti säilyttää jonkin verran harkintavaltaa esimerkiksi tietyn eh, talletuksen mm, erityiskohtelu, jos esimerkiksi eh, ostaa talon ja on tallettanut 100 000 ja silloin ajatellaan, että suoja voisi yltää 500 000. No, jos järjestelmä olisi yhtenäinen kattaen koko Euroopan, niin tilanne saattaisi olla vähän hankala eikä välttämättä huomioisi kaikkia tilanteita riittävän hyvin. Ja tämän vuoksi tämä jälleen vakuutus ehdotus tuntuu varsin järkevältä, koska se sisältää subsidiariteettielementin mahdollistaa sen, että eh, tiettyyn tason asti maakohtaiset erityispiirteet huomioidaan, mutta tällöin ei voida pankkia täysin irrottaa valtiosta. Se on tässä yhteydessä muistettava. ja onko valtionvelka tässä ainoa riski, ei suinkaan muitakin riskitekijöitä on. Kysymys kuuluu, kuinka paljon ne ovat riippuvaisia sitten kansallisista politiikoista jonkin verran ilman muuta, mutta kysymys kuuluu, onko mahdollista eh, kuitenkaan tältä pohjalta sitten saada aikaan eurooppalaista talletussuojajärjestelmää. Katsoisin, että ihan ääritilanteissakin, kriisitilanteissa, eh, kukaan ei Kreikassa varmastikaan toivonut sitä, että eh, olisi talletettu Rengan pankin. Eli tämä moraalikaatto aspekti ja tappioiden eh, kasvu. Eh, ehkä tätä on eh, hieman, hieman painotettu liikaa, ainakin tältä osin. Ja katsoisin, että meidän olisi syytä olla vähän lunkimpia tämän suhteen. Tässä on sitten vielä yksi asia, eli se, miten valtionvelka huomioidaan pankkien taas esittelyissä No tässä epäjohdonmukaiseen menettelyyn saatetaan mennä, jos ajatellaan, että eh, on kirjattu paljonkin eh, velkaa ja sitten, eh, jos kuitenkin talletukset ovat päälähde mm, pankin tulolle, niin silloin jos täyden, täyden, täyteen vakuutuksen mentäisiin, niin tällöin huomioitaisiin tappiot jotka syntyvät mahdollisesta valtionvelkatilanteesta ja näiden vaikutuksesta talletuksiin. Eli tämä on ehkä ongelma niin kauan kuin nämä fiskaalipoliittiset kysymykset hoidetaan pääosin kansallisesti. Ja niinpä on ajateltu mahdollisuutta hoitaa sijoittajavastuun vastuun kautta myöskin valtiovelkaan liittyviä kysymyksiä. Tietysti tämä on asia, joka ei ole miellyttävä ja varsin harvoin sellaisen mennään, toivottavasti ei koskaan, mutta niin kauan kuin fiskaalipoliittiset kysymykset hoidetaan hajautetusti ja sitten rahapoliittiset kysymykset keskitetysti. Tällainen tilanne tai teoriassa ainakin on olemassa. Ja sitten Lambertin puheenvuoro, portfolioasiat. Katsoisin, että on syytä eriyttää huomioiden koko pankkijärjestelmä ja koko euroalue, mutta tässä yhteydessä kannattaisi ehkä huomioida seuraava mielenkiintoinen seikka. Jos pankilla on valtiovelkakirjoja, niin se luo tällä tavalla tietynlaisen kannustimen eri maille – mutta kuitenkin tämä valtavelkariski se edelleenkin on olemassa, mutta eh, salkku sitten eh, saa erityyppistä kohtelua. En ole oikeudellisten asioiden asiantuntija, mutta oikeusperustasta sen verran, että eh, jos oikeusperusta ei ole kunnossa ja sitten kriisitilanne puutkahtaa esiin ja joudutaan tuomioistuimen pakeille, niin silloin tietysti törmätään ongelmiin, jos oikeusperusta ei ole kunnossa. No tässä todettiin, että 114 ei riittäisi oikeusperustaksi. Näin varmasti on, jos puhutaan pelkästään euroaluemaista. Mutta juristit tietävät tästä enemmän. Miten sitten eh, rahoitus hoidetaan? Katsoisin, että jos laajaan shokkitilanteeseen mennään, niin yleensä sitten eh, se hoituu talletusmaksujen kautta, mutta tietysti tämä backstop-asia myöskin tulee kuvaan mukaan. Kiitos. Ja sitten Daniel Gross. Thank you. Let me also try to... Kiitoksia. Minäkin yritän ryhmitellä kysymyksiä hieman. Mikä on pää, ero edisiin ja minun ehdotukseni välille? No, se, että rinnakkais, anteeksi, jälleen vakuutusvaiheen ei pitäisi olla vaihe, vaan pysyvä tila. Sitten kun puhutaan keskinäisestä lainaamisesta isojen shokkien yhteydessä, riittääkö tämä vastaukseni kuuluu, että jos talo palaa, niin ei tarvitse lainaa naapureilta, vaan tarvitsee rahaa Tuota vakuutusyhtiöltä, jotta voi talon rakentaa uudestaan. Joten silloin kun on suuri shokki käsillä, niin naapurit varmaankin sanovat, että kannattaako tälle naapurille lainata. Eli siinä tilanteessa keskenäinen lainaaminen ei ole kovin hyvä ratkaisu. No sitten pienistä pankeista. Nämä ovat niitä pankkeja, jotka niitä de facto naapureita, joiden kanssa ei välttämättä kovin monesti olla tekemisissä, mutta niiden talletukset täytyy taata ihan samalla tavalla kuin minkä muun pankin talletuksetkin mutta niistä voidaan huolehtia myös kansallisten järjestelmien puitteissa. Ja olemme kuulleet jo aikaisemmin, että on suuria eroja kansallisten järjestelmien tarjoman valvonnan, valvontojen välillä. Ja usein kansallisissa järjestelmissä osataan arvioida tilanteet paremmin kuin jostakin Frankfurtista käsin, kun arvioidaan kyseisen pankin riskiä tai tietyn pankin riskiä, joten siksi sanoisin, että tällaiset kysymykset voidaan jättää kansalliselle tasolle ja tällaiset pienet pankit eivät saa aikaiseksi tällaista noidankehää pankkien ja, ja valtion välillä tai tällaista, tällaista syöksykierrettä. No sitten kysymys siitä, että tuleeko tästä äh, jälleen vakuutusjärjestelmästä ongelmia backstop, fiscal plus, backstopin suhteen esimerkiksi. No, näitä ongelmia on edessä joka tapauksessa oli sitten äh, käytössä suora eurooppalainen äh, takausjärjestelmä tai sitten tämä jälleenvakuutusjärjestelmä, jota minä tuen. En usko, että jälleenvakuutusjärjestelmän suhteen on mitään erityistä ongelmaa. Sitten riskiperustaiset maksut. Olen samaa mieltä, tai olen sitä mieltä, että todellisuus on osoittanut, että jos jätetään asia hallitusten väliseksi, niin silloin ne spread jää hyvin kapeaksi. Jokainen valtio istuu pöytään tietenkin yksi tavoite mielessään, eli yritetään säästää rahaa. Tämä on aika selvää. Joten yhteinen, suurin yhteinen, pienin yhteinen nimittäjä on tietenkin hyvin pieni riskiperustainen maksu. Minä olen sitä mieltä, että lähestymistavassa voidaan eh, vakuuttaa paljon eh, federalistisemmin eikä hallitusten välisen, välisesti niinkään. Ja näin voidaan eriyttää aina riskin perusteella toimintoja. Ja tämä on minun mielestäni makrotasolla parempi ratkaisu. Minä näkisin, että tässä lähestymistavassa näkyy selkeä linkki kansallisten järjestelmien maksamien maksujen ja toisaalta toisaalta ylisuurten, ylisuurten alijäämämenettelyjen välillä. Ja liittäisin tämän myös siihen ajatukseen, että riskiperustaisuus täytyy perustua eurooppalaiseen jälleenvakuuttajaan jonka tehtävänä on tarjota tällainen vähittäisempi vastine tilanteeseen. Joten minun mielestäni jälleen vakuuttamislähestymistavalla on kaksi etua puolellaan. Sanoisin, että se voidaan panna täytäntöön nopeammin, koska se perustuisi olemassa oleviin kansallisiin tasoihin ja siinä olisi mahdollisuus eriyttää toimintaa Gunterin mainitsemilla tavalla, joten voitaisiin käynnistää toiminta heti ilman, että tarvitsee harmonisoida kaikkea, erityisesti maksukyvyttömyyttä koskevaa lainsäädäntöä. Ja tulos, tuloksiahan ja prosessejahan ei voida missään nimessä harmonisoida. Italiassa on käytössä samallakin koko maassa, mutta Milanon ja Palermon välillä on suuria eroja siinä, kauanko prosessiin menee aikaan. Ja sitten vielä sanoisin yhtenä etuna sen, että EU-alue Because even the country ero EUn alueen välisen the interest of having a reinsurance in case euro ja EU välisen EU- e ja euroalueen välinen ero on paljon pienempi ja sen takia etuna tässä on se, että euroalueen ja EU-alueen välinen ero jää pienemmäksi. Voidaan ikään kuin kuroa umpeen tämä ero, jos käytetään tätä jälleen Kyllä. Kuten Rua Dallange, minäkin haluaisin tyys kysyä teilläkin sitten säännöistä kokonaistappion sietokyvystä ja MREL-säännöksistä. Minun nähdäkseni MREL on avainkysymys. Se on se väline, tämä välineistö yhteisen kriisiratkaisurahaston ohella, jonka avulla voidaan varmistaa, että pankit, mukaan otetaan suuret pankit, jotka kuuluvat valvontaan, ovat sellaisia, että niiden kriisit voidaan ratkaista ja on myöskin kannustimia niiden kriisin ratkaisemiseksi. Emme näe mitään tarvetta oikeastaan muuttaa meidän kantamme tässä suhteessa. Tämä kahdeksan prosenttia, kyllä, mutta pankkikohtaisesti jopa enemmän. Suurempien pankkien kohdalla pankkiunionissa todennäköisesti tämä olisi hyvä lähtökohta. Ja myöskin kvantitiivisesti järkevää MREL-sääntöjen kannalta, mutta laadullisesti MREL-kysymys on hieman eri asia, mutta en tästä sano enempää. Kysymykset, jotka täällä esitettiin, liittyivät siihen, mikä meidän nähdäksemme olisi tai pitäisi olla tärkein muutos, jota tarvitaan. Uskon, että kuuntelin huolella, mitä Gross esimerkiksi sanoi jälleen vakuuttamisesta ja riskiperusteisista maksu osuuksista. Tämä on hyvä lähtökohta, mutta minun nähdäkseni tärkein kysymys on se, että saadaan tarkoituksenmukainen talletussuojajärjestelmä, joka pitää sisällään vaihtoehtoiset toimet. Tämä linkittyy siihen toiseen kysymykseen, jonka Ferreira esitti. Mitä voidaan ottaa opiksi menneisyydestä, kun, kun on kyse FTCIstä ja kahdeksan vuoden kokemuksesta sen suhteen, kuinka vakuutus talletusvakuuskysymystä hoidetaan. Tässä on todella mahdollisuus nyt vahvistaa tallettajien luottamusta. Tämä on kaiken tehokkain tapa. Ei siis niin, että vasta seitsemän päivän jälkeen saa rahansa, vaan välittömästi pitää saada rahoituspalveluita toimitettua asiakkaalle. nähdäkseen. tämä on yksi tärkeimpiä välineitä, Olipa se sitten eurooppalainen taikka pelkästään sellainen, että jälleenvakuutusjärjestelmä tämän takaa kansallisen lain tasolla. Ja kysymys sitten, kuinka harmonisoidaan maksukyvyttömyyslainsäädäntöä ja varsinkin maksukyvyttömyysmenettelyitä Euroopassa. Tämäkin kysymys tässä herää. Mutta päätäkseen toiseen seikkaan. Kuinka löytää ratkaisuja pienille pankille, ja toisaalta suurepankille. Minun käsittääkseni suuremmassa osassa tapauksia, toivottavasti näin ei koskaan käy, kun on kyse suuresta rahoituslaitoksesta, jolla on erittäin vahva MREL-pohja ja hyvin paljon sijoittaa vastuunpiirin kuuluvia omaisuuseriä, yhteinen kriisinratkaisurahasto on lopullinen tavoite. Toivon mukaan me saamme myöskin talletussuojajärjestelmän koskemaan myöskin suuria tappioita. On oletuksena, että kyse on vain pienistä pankeista. Näissä tapauksissa todennäköisesti kyse on kriittisistä funktioista tai koko sisämarkkina-alueen rahoitusvakaudesta tai ainakaan jäsenvaltion rahoituksen vakaudesta, niin ovat tällä mutta kun on kyse talletussuojärjestelmästä, se voisi olla ensimmäinen puolustusmuuri Samalla täytyy varmistaa, että ei tehdä epäreilua kilpailuisuutta, niin, että suuret pankit yhtäkkiä ovatkin turvallisempia sijoituskohteita, joita minun nähdäkseni tämä pitää hoitaa näin. Ja ystävällisesti kyllä, te kysytte myöskin, kenen pitäisi maksaa enemmän. Minä tatoisin, että kaikkien pitää maksaa saman verran. Ne, jotka todennäköisesti eivät koskaan tule käyttämään kriisinratkaisurahaston varoja, niitä täytyy maksaa yhtä paljon, koska ne lisäävät vakautta järjestelmään. Entä sitten miksi ei tehtäisi toisinpäin? Etkö kaikki voisi maksaa tartussujärjestelmästä, koska tämä lisää luottamusta järjestelmän vakauteen niin ikään? Julkisen velan hajauttaminen ja monipuolistaminen. Olen aina uskonut tähän vakaasti. Mitään riskivapaita omaisuuseriä olemassakaan, mutta kysymys on kuitenkin paljon monimutkaisempi kuin se näyttää. Kyse on riskien vähentämisestä. Siihen täytyy pyrkiä. Periaatteessa tunnen myötätuntoa siihen, että sitä kohtaan, että harmonisoitaisiin lähestymistapaa ja otettaisiin tietyt rajat käyttöön, kun on kyse keskittymisestä, mutta ei pitäisi puuttua siihen, kuka investoi ja mihin. Siihen ei pitää ryhtyä puuttumaan. Minkä, minkä tyyppisistä volyymeista nyt on kyse? Ja toisaalta, kuinka rahastoa täydentää sitten, kun se on käytetty loppuun. Olen laajalti samaa mieltä siitä, että täytyy selkeästi tietää etukäteen, kuinka rahastoa täytetään, koska muuten tässä saattaa joutua ei kenenkään maalle. Yksi prosentti katetuista joukkolainoista, se on tavoitteena kriisinratkaisurahastossa. Tässä on 0,8 prosenttia asetettu tavoitteeksi ainakin lähtökohdaksi palautusjärjestelmässä. Täytyy katsoa, kuinka tämä riittää. Tästä saa jonkinlaista osviittaa jo. Mutta kun tarkastellaan kriisinratkaisun rahastoa ja kuinka rahastoa täydennetään – Tämäkin keskustelu kannattaa muistaa, koska saattaa olla tämä kaikki toteutuu samanaikaisesti ja tässäkin tulee rajan vastaan sen suhteen, kuinka paljon uuden rahoitusta saadaan aikaan. Olen ihan varma, että nyt unohdin joitakin kysymyksiä, mutta päätän silti puheenvuoroni tähän. Kiitoksia paljon tästä kovin mielenkiintoisesta osuudesta, ensimmäisestä osuudesta ja lähdetäänkin seuraavan session kimppuun, eli minkälaisia toimia tarvitaan ennen kuin viimeinen vaihe toteutuu. Ensimmäiseksi Bert van Roosebeck CEPstä saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Well, Mr. Chairman, the... Kiitos puheenjohtaja Arvon jäsen. Kiitoksia siitä, että sain kutsun ja tilaisuuden puhua täällä tänään edisjärjestelmästä. Hyvin paljon on tullut sanotuksia ykköspaneelin yhteydessä, mutta uskon, tietenkin seikkoja tähän voin vielä lisätä. Aluksi toteaisin, että katson todellakin, että lisäarvoa kyllä syntyy edisjärjestelmästä mahdollisesti. Se, mitä aiemmin sanottiin, todettiin. Vakuutusteorian mukaan suuret numerot, suuret luvut saattavat vähentää talletussuojajärjestelmän kautta riskejä ja myöskin häiriönsietokykyä koko rahoitusjärjestelmän kohdalla. Mutta tämä voi toteutua. Tähän on olemassa tiettyjä ennaltaehtoja, jotka täytyy toteuttaa. On luotellut viisi ennaltaehtoa. Käyn nyt nopeasti ne lävitse. Ensimmäinen ehto on se, että mikäli edis on mielekäs, sen täytyy luoda konsensus sen suhteen, mikä on koko tämän harjoitteen tarkoitusperä ja miten mielekkäästi tai miten mielekäs ja tarkoituksenmukainen edis on. Tartussuojärjestelmät eivät pysty hoitamaan tai vastaamaan suuriin järjestelmäkriiseihin. Ne pystyvät hoitamaan pelkästään pieniä rahoituslaitoksia ja niiden maksukyvyttömyystapaukset. Edistä ei oikeastaan tarvita edes yksittäisten rahoituslaitosten maksukyvyttömyys menettelyiden tai maksumitystapausten hoitamiseen, eikä se myöskään pysty hoitamaan suuria järjestelmäkriisejä. Joten nähdäkseen on vähintäänkin kolme vaihtoehtoista poliittista tointa, joihin voitaisiin yhtä lailla ryhtyä. Tämä olisi halvempaa ja saataisiin samalla myöskin häiriön sieto kykyisempi taitosuojärjestelmä Eurooppaan. Erilaiset kansalliset tavoitteet, ensinnäkin kansalliset taitusjärjestelmillä. Tämä olisi yksi vaihtoehto. Toiseksi keskeinen lainaminen kansallisten järjestelmien keskellä. Ja toisaalta voitaisiin tarkastella, mitä vakausmekanismi apua voitaisiin tällaisten suurempien kriisien yhteydessä ottaa käyttöön. Olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa siitä, että komission olisi pitänyt tehdä vaikutusarvio ja pohtia eri vaihtoehtoja edisjärjestelmä. Tämä olisi ollut erittäin hyvä pohja. Toinen ehto sen lisäksi että täytyy päättää mihin halutaan, on se, niin kuin aiemminkin sanottiin, että valtion velkakirjoja täytyy tukea pankkien omilla varoilla. Mikäli erus, edes halutaan saada onnistumaan, sen täytyy lisätä luottamusta euroalueella. Mitä sitten tapahtuu? Pankit ja sen valtiot, joilla on matala, mataluottamuksen taso kansallisissa järjestelmissä, ja niissä maissa jätetään enemmän rahaa ihmisten tileille ja pankkien täytyy tehdä jotain likviditeetille ja on täysin ilmeistä, että ainakin osa tästä likviditeetistä sitten investoidaan valtion velkakirjoihin, koska niitä ei tarvitse tukea omilla varoilla. Omat varat kun ovat vähissä ja tämä on täysin vastoin koko pankkiunen ajatusta. Silloin vain vahvistettaisiin jälleen kerran pankkien ja valtion talouden välistä yhteyttä. Olisi siksi tärkeää, että pankit tukevat omilla varoillaan valtion obligaatiota. Näin ei tällä hetkellä tehdä. Tämä pitäisi tehdä parhaalla tavalla kansainvälisellä tasolla. Missä suuria maita, joilla ei mitään mielenkiintoa tietystikään. E- eivätkä jotkut maat edes pysty tähän. Kenties voitaisiin pohtia sitä, voisiko eurovyöhykettä eroalueessa pikkuhiljaa itse ottaa tällaisen käyttöön. Mutta tuo Siltä täytyy yrittää sitten, kun se tulee kohdalle. Sitten maksukyvyttömyyslakeja tai lainsäädäntöä täytyy harmonisoida, koska jäsenvaltojen välillä on suuria eroja, ja tämä suoraan vaikuttaa todennäköisyyteen ja laajuuteen sen osalta, kuinka paljon edisvaroja täytyisi jossakin vaiheessa ottaa käyttöön. Harmonisointia tarvitaan, jotta todenteella voidaan välttyä siltä, että joudutaan perimään erilaisia maksuja kansallisesta järjestelmästä edisjärjestelmään. Ja neljäksi pitää harmisoida kansallinen liikkumavara tai harkinta, harkinnanvara silloin, kun on kyse talletussuojadirektiivistä. Eri maissa on erilainen suojan taso. Mikäli otetaan käyttöön edisjärjestelmä ilman eroja, harmonisoidaan, tasoitetaan, silloin kilpailu vääristyy eurovyöhykkeen sisällä. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että jotkut pankit ovat edes järjestelmässä mukana ja suojaavat kansalaisiaan taikka asiakkaita enemmän kuin muut pankit ja muissa jäsenvaltioissa tekevät. Ja tämä täytyy ottaa huomioon ja tämä heijastuu eri maksuosuuksiin, joita pankit ovat maksamaan edisjärjestelmän. Olen samaa mieltä joidenkin edellisten puhujien kanssa. Onko tämä realistista eurovyöhykkeä? Tämä kysymys täytyy esittää. Kaikki nämä seikat täytyy ottaa huomioon silloin, kun tarkastellaan näitä riskiosuuksia, joita pankit ovat maksamaan edisjärjestelmään. En usko, että nämä tulee koskaan tapahtumaan. Viidenneksi NOD-asiaan. Siitä on puhuttu Langin kanssa aiemmin. Tämä käytiin lävitse. Sitten pankkivalvonnan laatu euroalueella. Kaikkien pankkien pitäisi olla mukana ediksissä niin, että ero ei olisi. EKV ryhtynyt prosessiin, pyritään vähentämään NOD-riskejä, joita pankilla on, pankilla, jotka ovat suorassa valvonnassa. Entä sitten pienet pankit, jotka ovat epäsuorassa valvonnassa? Olen samaa mieltä siitä, mitä aiemmin sanottiin etenkin kun on kyse pienemmistä pankeista, ne saattavat voida hyötyä eri järjestelmästä On tärkeää, että jatkamme keskustelua siitä, että Nordvaria rajoitetaan myöskin pienten pankkien kohdalla. Nämä viisi ehtoa mainitsin, mutta on jotakin muitakin kysymyksiä, joita täytyy pohtia ennen kuin päätetään ediksen edisjärjestelmän muodosta. Ensinnäkin jälleenvakuutusmalli. Edis on vakuutusjärjestelmä, joten moraalikato on aina läsnä. eri kontekstissa. varsinkin taruiset ja verotuspäätökset jäsenvaltioissa ovat tässä relevantteja kysymyksiä. Olemassa maita, kuten pieniä maita, EU-alueella tai eurovyöhykkeellä, joilla on suuri pankkisektori. Verotussyyt saattavat olla tämän takana. Joissakin maissa on suuri pankkisektori, mikä tapahtuu jotakin niin silloin edesjärjestämme koituu suuret kustannukset, mikäli pankkisektori romahtaa. On kauhea, mikäli tällainen jätetään huomiotta, poliittiset toimet jätetään huomiotta. On hyviä argumentteja sen puolesta, että osa rahoitusvastuusta jätettäisiin kansalliselle tasolle sen, kun korvauksia maksetaan teille. Taitosuojajärjestelmien kansallisten sellaisten pitäisi olla edelleenkin jatkossakin yli nollatasolla. Vasta sitten, kun kansallisesta järjestelmästä varat on käytetty loppuun, sitten voitaisiin pohtia sitä, astuisiko kuvan mukaan ja rahoittaisi loput kustannukset. Jälleenvakuutusmallista on samaa mieltä sen osalta, mitä täällä on sanottu. Tuokimalli on erittäin tärkeä. On tärkeää, että maksuosuudet riittävät kattamaan riskit. Ja myöskin jäsenvaltioiden finanssipoliittiset toimet Näitä on erittäin vaikea säädellä ex ante tasolla. Riittävän suojentaso täytyy varmistaa silloinkin, kun tätä täytysuojadirektiiviä pistetään täytäntöön jäsenvaltiossa. Minä hieman askarruttaa kuitenkin eräs seikka. Kuinka tämä kaikki nivoutuu siihen, mitä tässä oikeastaan halutaan saada aikaan. Sure. Haluaisin pyytää teitä lopettamaan piakkoin. That scenario would especially, um... Tämä skenaario käytännössä syntyisi silloin, kun on kyse suuresta järjestelmäkriisistä. Minun nähdäkseni edes ei ole tarpeen, kun on kyse yksittäisistä rahoituslaitoksista ja maksukyvyttömyydestä, eikä se toisaalta pysty hoitamaan suuria kriisejä. Siitä huolimatta edes saattaa kuitenkin vähentää äh, tarjoitussuojan kustannuksia, mutta nämä kaikki viisi ehtoa täytyy ottaa ennen kuin edis otetaan käyttöön. Moraalikato on suuri vaara ja osa riskistä pitää jättää jäsenvaltioiden kontolle. En usko, että artikla 114 voi siksi olla kunnon oikeudellinen perusta, koska tämä johtaisi kilpailun vääristymisen eurovyöhykkeen ja muiden maiden välillä. Now we move to a... Kiitoksia paljon. Ja sitten siirrymme todellakin toisenlaiseen näkökulmaan. Gerhard Hoffmann, Saksan osuuspankkien yhdistyksen hallituksen jäsen. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja arvon parlamentin jäsenet ja kiitos kutsusta. Katsoisin, että on tiettyjä menettelyyn liittyviä seikkoja, sitten tärkeitä muita seikkoja. Ja voin yhtyä siihen, mitä täällä on todettu, että tarvittaisiin vahva vaikutusten arviointi. E, ilman sitä on hankala lähteä arvioimaan sitä, onko edis todellakin paras ratkaisumalli vai olisiko muita mahdollisuuksia jos esimerkiksi puhutaan suurista paikasta shokeista ja jos ediksen päätarkoitus liittyisi likviditeetin palauttamiseen, niin varmasti on olemassa muitakin ehdotuksia, esimerkiksi rajat ylittävät takuut, eh, tietyt lainanottomahdollisuudet ja niin edelleen. Ja tällöin katsoisin, että eh, korvattavissa olevat keinot tulisivat tällöin kuvan mukaan. Ja nostan kuitenkin esiin joitain seikkoja, jotka tulee huomioida. Olisi katsottava vaikutusten miten eh, nykyinen järjestely toimii sen jälkeen, kun kaikki jäsenmät ovat ottaneet käyttöön harmonisoidut säännöt ja soveltaneet niitä jonkin aikaa. Tämän lisäksi on ymmärrettävä, miten direktiivi käytännössä toimii. Ja sitten vaikutusten arvioinnista vielä olisi huomioitava myöskin parantuneet puitteet pelin ja pankkien kriisiratkaisussa Kaiken kaikkiaan vaikutusten arvioinnin tulisi myöskin selventää sitä, onko erikselle tarvitta ja äh, mitä siitä seuraisi tai minkä tyyppistä, muun tyyppistä vahvistettua yhteistyötä vaihtoehtoisena menettelyä voitaisiin ajatella. Ja myöskin moraalikatokysymykset tulisi huomioida ja kilpailukykykysymykset, kun puhutaan pankeista e-, euroalueella ja sen ulkopuolella. Tietysti kustannusasia on myöskin tärkeä kysymys, joka tulee vaikutusten arvioinnissa huomioida. Ja on katsottava myöskin, mitkä ovat institutionaaliset eh, suojajärjestelyt, mikä on niiden tilanne. Katsoisin, että on eh, myöskin eh, järjestettävä julkinen kuuleminen. Tätä ymmärtääkseni vielä ei ole tehty. Ja sitten kun puhutaan sisällöllisesti tärkeistä kysymyksistä, ensinnäkin eh, riskinoton vuoksi aiheutuvat eh, moraalikaton ongelmat, ne on nostettava esiin. Ja juuri tämä eh, riskiin liittyvä ero on asia, jota ei voida hoitaa sitä, siten, että riskiin pohjautuvat maksut olisi ratkaisu. Tästä ehkä kyllä tykättäisiin, mutta erot ovat vielä liian suuret, että tähän voitaisiin mennä. Eikä koko ole tässä ainoa ratkaiseva tekijä, vaan pankkijärjestelmän riskit, niitä tulee ylipäätään vähentää ennen kuin voidaan vastavuoroisuutta ajatella. Ja sitten eh, tietty eh, tehottomuus joissain maissa ja riskin keskittyminen sitten valtionvelkaan liittyviin tilanteisiin tulee myöskin nostaa esille. Ja sitten laatukysymykset, eh, Asset Quality Review, se tulisi huomioida kaikkien pankkien yhteydessä, kun ei tarkastella pelkästään yksittäisiä instituutioita, vaan kaiken kaikkiaan myöskin kansallisia järjestelyjä. Ja kolmanneksi sitten, kuinka voidaan pankit irrottaa valtion tilanteista ja tässä toteaisin, että olisi katsottava, mihin rajan asti on mahdollista käyttää valtion velkakirjoja, koska muutoin laajat paikalliset shokit eh, saattavat eh, levitä eh, juuri näiden valtion velkakirjomenettelyjen vuoksi. Ja sitten neljänneksi maksukyvyttömyysmenettely tulisi harmonisoida EU-ssa mutta toisaalta on selvää, että jos ajatuksessa ja menettelytapaan liittyvissä menettelyissä on eroja, niin sitten eh, eh, vaateiden eh, takaisin maksu saattaa aiheuttaa epävarmuutta ja verrattavissakin olevat tilanteet sitten hoidettaisiin eri tavoin riippuen siitä, mikä talletussuojajärjestelmä kulloinkin on käytössä. Ja viidentenä sitten nämä vaihtoehtoiset keinot, vaihtoehtoiset järjestelmät tallettajien suojaamiseksi, e, ne tulisi e, huomioida e, minkä tah- mihin tahansa eurooppalaiseen talletussuojajärjestelmään päädytään. Katsoisimme, että Eli ehdotus ei välttämättä ole paras mahdollinen, vaikkakin ihmiset ovat viime aikoina tunnistaneet kyllä näiden merkityksen. Täällä jotkut kollegat ovat verranneet toisinsa FDIC ja toteaisin, että Saksan osuuspankit eivät ole koskaan saaneet veronmaksajien rahoja, koska niiden IPS on toiminut, niin kuin se on toiminut jo 82 vuoden ajan. Eli Tämä on melkein yhtä varma eh, kuin tämä toinen järjestelmä myöskin. Ja tätä taustaa vasten EDIS-ehdotus on todellakin herättänyt kritiikkiä myöskin tähän tehtyyn ehdotukseen. 18 miljoonaa jäsentä ja 30 miljoonaa asiakasta meidän mm, osuuspankkimaailmassa ja sama pätee varmasti myöskin Saksan säästöpankkijärjestelmään. Brysselin lainsäädännön ei tulisi tuhota hyvin toimivia IPS-järjestelmiä, jotka ovat olleet myönteinen voimavara, kun on pyritty saavuttamaan rahoituksellinen vakaus ja suojaamaan veronmaksajien varoja ja säästöjä. Ja lopuksi toteaisin, että kaikkien jäsenmaiden kansalaisten tulee voida luottaa siihen, että yhteinen talletussuojajärjestelmä tarjoaa korkean turvan tason eikä lisää eh, perustettomia vaaroja, jotka pohjautuvat eh, vastavuoroisuuden pohjautuvan riskinottoon olisi varsin riskialtista mennä eteenpäin edisehdotuksen myötä eikä huomioida todellisia huolenaiheita, joita äänestäjillä jäsenmaissa on. Eli tarvitaan todellakin avointa menettelyä. On erittäin tärkeää, että huomioidaan vakavasti myöskin vaihtoehtoiset mahdollisuudet. Independent Director Santander. Ja sitten Santanderista Belen Romana Garcia, riippumaton johtaja Santanderin pankista. Minä käytän erilaista sävyä nyt puheenvuorossani, koska me tuomme täysin komission ehdotusta. Olemme täysin samaa mieltä tästä ehdotuksesta. Meillä on täysin yhdistetty eurooppalainen järjestelmä 2014 mennessä. No miksi tämä on avain kaikkeen? Tämä on oikea tapa lisätä finanssipoliittista vakausta ja eh, ehkäistä markkinoiden fragmentoitumista. Jotta voisimme saada aikaiseksi todellisen pankkiunionin, mehän olemme puhuneet aina kolmesta pilarista, ja tämä on se kolmas pilari, eli meillä on jo yhteinen valvontapuitteisto, joka vähentää pankkien maksukyvyttömyys- tai konkurssikypsyyttä. Ja sitten meillä on myöskin puitteisto, joka vähentää pankkien kriisin ratkaisutarvetta. Ja tarvitsemme vielä kuitenkin riskin, riskin vähentämisvälineen tai riskin vetovälineen um, the real... riskin, riskin puulausvälineen, joka on sitten tämä EDIS, kun yhdistetään näitä riskejä toisiinsa. On loogista, että järjestettäisiin tällainen yhdistetty talletussuojajärjestelmä, mutta kuinka voimme käyttää äh, tai saada sen aikaiseksi jo olemassa olevia äh, välineitä ja ottaen huomioon nämä edellä mainitut kysymykset esimerkiksi äh, finanssipoliittisen vakauden puutteen ja moraalikadon. Komission ehdotus on ilman muuta ehdotus oikean suuntaan ja on kohtuullista, että edetään vaihe vaiheelta ja lähdetään liikkeelle jälleen vakuutus- ja rinnakkaisvakuutusvaiheesta, mutta joka tapauksessa, jos on olemassa vielä lisätoimenpiteitä, joita katso, jotka katsotaan asianmukaisiksi, ne täytyisi suorittaa samanaikaisesti. Meidän pitäisi kolmatta pilaria lykätä tästä, tämän pankkiunionin toteuttamiseksi. Muutoin meillä on unioni, jossa ei ole moniakaan niitä asioita, joista olemme puhuneet. Meillä on jo kaksi ensimmäistä pilarista. Meillä on homogeeniset maksukyvyttömyyslait. Mutta USAssa tilanne ei ole tällaista tilannetta. Eli minkälaisia toimia sitten tarvitaan vielä, jotta päästäisiin lopulliseen vaiheeseen? Niitä on kolme mielestämme. Ensinnäkin, jotta voitaisiin finanssipoliittista vakausta edistää, tarvitaan jäsen valtiota, jotka panevat täytäntöön talletusvakausdirektiiviä. Näin saadaan aikaiseksi tasainen pelikenttä kaikille, mutta tämän ei pitäisi toimia esteenä sille, että edis vaiheissa, edisin eri vaiheissa edistytään. Pitää olla selvää, että kansallisten järjestelmien harmonisointi ei riitä, että saataisiin aikaiseksi yhtenäiset pankkimarkkinat. No mitä tulee sitten talletusten tehokkaaseen suojaamiseen, niin sehän liittyy myös valtion vakauteen. Koskaan talletajat eivät ajattele pankin tasetta, minkälainen se on, vaan sitä, että missä sen pääkonttori sijaitsee toiseksi. Moraalikadon ehkäisemiseksi katsomme, että tarvitaan riskiperustaisia preenioita maksuja ex ante maksuja, jolla varmistetaan, että EDIS on vakaalla pohjalla. Yhteistä eurooppalaista metodologiaa pitää kehittää myöskin hallinnollisella tasolla ja senpä takia pankkien preemioiden pitää perustua riittävästi riskeihin ja yksittäisiin riskiarvioihin verrattuna muihin pankkeihin. Ja kun ajatellaan, että maksut on suoritettu etukäteen, niin sillä voidaan ehkäistä moraalikatoa kolmanneksi, jotta voitaisiin estää markkinoiden fragmentoituminen, meillä pitäisi olla olemassa tämä finanssipoliittinen varautumiskeino, backstoppi. Pankit ovat var, va, valmiimpia kohtaamaan kriisiä kuin ennen ja voidaan odottaa, olettaa, että sijoittajavastuuta voidaan myöskin soveltaa. Mutta kun tällaista backstoppia ei vielä ole, niin silloin kun on suuria merkittäviä paikallisia shokkeja, niin paikallisviranomaiset, kansallisviranomaiset joutuvat ottamaan kantaakseen koko taakan. Ja Nexuksen tässä on viitattu. Aikaisemmin sitä on käytetty likviditeetin takaamiseksi. Sitten on muitakin positiivisia toimia, joita voidaan toteuttaa, kuten kollegat totesivat, esimerkiksi esimerkiksi maksukyvyttömyyslainsäädännön harmonisointi tai sitten käsit, joka liittyy sellaisiin lainoihin, joita ei saada perittyä takaisin. Mutta katsomme, että näitä ei pitäisi käyttää tekosyynä pankkiunin kolmannen pilarin toteuttamisen viivyttämiseksi. Kiitos. Erik Nielsen. Kiitoksia. Ja sitten vielä Erik Nielsen Global Unicredit Pankista, pääekonomisti. Kiitoksia, kiitoksia siitä, että sain kutsun tähän tilaisuuteen. Minä tein tutkimustyötä Unicreditin puolella. En puhun eurooppalaisia taloustieteilijänä, kenties enemmän kuin pankin työntekijänä, joten salin ette, että kerron oman näkemykseni eurooppalaisesta taloudesta, jonka parissa on tehty työtä koko ikäni. se on puuttuva linkki, tai viimeinen linkki pankkiunionissa, ja se on tärkeä monestakin syystä. Arvostan monia kysymyksiä ja huomioita, joita täällä on esitetty teknisiinkin kysymyksiin. Hyvin paljon kysymyksiä on vielä avoinna. Paljon työtä on vielä tehtävänä. Kyse ei ole siitä, että luodaan täyden järjestelmä, vaan parempi järjestelmä kuin mikä tänä päivänä on olemassa. Pari perustavanlaatuista kysymystä olisin vain ottaa esiin. Tämä liittyy siihen, missä tällä hetkellä ollaan. Ensimmäinen niistä on nähdäkseni epäsuhta yhteisen lähestymistavan ja kansallisen lähestymistavan välillä. Amerikassa sanotaan, että ilman edustuksen suhteen ei, vera, ei voi olla verotusta. Riskinjakoa ei voi olla ilman poliittista unionia, mutta ei myöskään päinvastainen tilanne toimi. Ei voi olla yhteistä auktoriteettia, mutta kansallista riskinottoa. Näin on kyse tällä hetkellä talletusten suhteen. Otetaanpa ääriesimerkki pankista, joka on Saksassa, Etelässä, Ranskassa, missä sansa onkin. Ja EKP valvoo tuota pankkia. Sitten jotakin menee pieleen. Ja tallettajat, talletus täytyy maksaa. Ja sitten mennään Frankfurtiin sanomaan, että sori, me tyrimme, joten maksakaa meidän viulumme. Ei tämä käy päinsä. Ei myöskään käy se, että verrataan ilman, että edustu, on edustuksellisuutta, eikä edustuksellisuutta voi olla ilman, että on riskinjakoa. Ja tässä on perustavanlaatuinen kysymys kyse, kyseessä. Läheisempi unioni olipa sitten kyse poliittisesta unionista tai auktoriteetista, tämän täytyy olla kulkea käsi kädessä riskinoton kanssa. Mikäli pankin tase ja riskipuoli ei saa tasavertaista kohtelua siksi, että joilla on ikään kuin parempi talletussuojajärjestelmä kuin muilla, tämä vaikuttaa hinnoitteluun. Ja on toimeita pitäytyvätä maan rajan sisällä, eikä tämä ole silloin oikea ratkaisu myöskään tallettajien tai talouden kannalta. En nyt käy lävitse kaikkia yksityiskohtia, mutta puuttuisin yhteen seikkaan, jonka kuulin tällä keskustelussa jota olen aina painottanut itsekin. Kun on kyse suurista asioista, kuten riskinjaosta ja riskin vähentämisestä, niin juuri riskinjaon pitäisi tulla ensin, näin on sanottu. Ensinnäkin minä olen täysin samaa mieltä siitä, meidän täytyy päästä sellaiseen tilanteeseen, että pankin ja valtion velan välinen kytkös joko puretaan taikka tuodaan riittävän matalalle tasolle. Pankkiunioni olisi tähän ratkaisu. Yhteiset markkinat kaikille pankeille ja kaikkia pankkia suoraan valvotaan ja käsitellään samalla tavalla. Ei, kyse ole, ei tämä voi toimia, että kansallisia alueita pidetään yllä joitakin seikkojen suhteen, kuten talletusten suhteen. Nähdäkseni vaarallista on se, mitä usein kuulen, ja kuulin myöskin panelistien suusta. Ehdotettu institutionalisointi sen kun on kyse valtion riskeistä. Muutama käytännön esimerkki. Olen itse tehnyt työtä tämän parissa Maailmanpankissa ja IMFssäkin ennen kuin tulin nykyisen toimeeni. Muutama esimerkki. Ei ole mitään eroa sen välillä, onko kyse riskistä silloin, kun hallitus tai valtio ottaa val- velkaa tai hallituksen muista ongelmista. Kun valtiolla on velkaa ja vastuita, kuten eläkkeitä, palkkoja, terveydenhoitokustannuksia ja muita, yhtäkään esimerkkejä siitä, että voitaisiin puhdistaa pöytä ja tehdä jotakin valtionvelan puolelle, koska on velvoitteita maksaa esimerkiksi lääkkeistä eläkkeestä ja terveydenhoidosta. Ei näitä kahta asiaa voida erottaa toisistaan noin vain. Toinen seikka, ei voida kuvitellakaan, että voitaisiin erottaa toisistaan valtion talous yksityisestä sektorista. Voidaanko edes kuvitella, otetaanpa vaikka Italia, jolla on valtaisa valtion velka, otetaanpa italialainen pankki ja sanotaan, että italialaisella pankilla ei ole yhtään ainoa valtion obligaatiota, taseessaan Italian valtion obligaatiota ja sitten hallitus ryhtyy saneeraukseen. Yksityinen sektori, joka omistaa 60 prosenttia valtion velasta yritysten kautta Italiassa, tulee taatusti kärsimään. Ja yksityinen sektori kärsii. Eihän tässä voida erottaa toisista. Tämä on erittäin vaarallista ajattelua, mikä kuvitellaan, että valtion velka on jokin eh, erillinen asia, joka voidaan noin vain syystä syrjään. Minä kannustaisin, että tällaista ei edes kuvitella. Viimeisten monien vuosien aikana Kreikka on erityistapaus. Kyse ei ole valtion velasta, joka aiheutti ongelmia pankeille Kreikassa. Muutamia lukuja IMFltä. 2008-2014 kaudella IMFn lukujen mukaan työllisyys, työllisyystoimet äh, Saksan, Saksan Saksan, Saksa käytti 12 prosenttia pankkien tukemiseen, alkamassa 7 prosenttia, Italiassa alle puoli prosenttia alle puolisen prosenttia myöskin Ranskassa, joten ei mitään suoraa yhteyttä asioiden välillä. Vasta pari viikkoa sitten komissio hyväksyi kolmen miljardin takuut HSB-pankille. Nyt annettiin tulla yhden pankille takuut Pohjois-Saksassa 2,5 prosenttia PKTstä. Tämä on esimerkkinä. Tämä osoittaa, että näiden asioiden er-, erottaminen toisistaan on suorastaan illuusio, suorastaan haihattelua. Mikäli pistetään riskejä valtion velan kohdalle, silloin luodaan syklin myönteinen järjestelmä. Ja kun ongelmat, ongelmia sitten syntyy ja syntyy vajetta luonnollisesti, koska verotulot laskevat ja menot nousevat, niin silloin riski rajaa nostetaan ja aletaan myydä. Kriisin yhteydessä kansalliset pankit Espanjassa, Italiassa ja Portugalissa eivät olleet niitä, jotka loivat ongelman myymällä velkansa, vaan kyse ei ole Euroopan ydinpankit. Sieltä biljoona euroa rahaa, joka oli talletettuna, otettiin pois ydinpääomasta ja tämä suoraan vaikutti kriisin syntymiseen. Joten tämän siksi tämän sen täydettään vaarallinen yhteys, joka tehdään valtion velan ja pankkien välille. Yhteinen talletussuojajärjestelmä kerta kaikkiaan tarvitaan. Thank you very much. Paljon kiitoksia. On tärkeää, että täällä puhutaan riskien ilmoitustoiminnoista. Mehän olemme mestareita tässä, kun ilmoitamme väijyvistä riskeistä hyvin pian tässä avaan sanaisen arkkuni, mutta äh, Luken on pyytänyt ensimmäiseksi puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Anteeksi vain hetkinen, hämmennyin ensin. Tässä tietenkin kuulemme ensin esittelijöitä ja sen jälkeen vasta puh- ilman puhujalistaa puhutaan. Delange ensin. Ja toivottavasti puhutte lyhyesti, koska muuten menetämme tulkkimme. No ilman muuta jossain vaiheessa tulkit lähtevät, mutta englanniksi jatkamme sitten. Eli IBSstä ja eh, Hoffmannille sitten totesitte eh, siitä, miten myönteisesti varhaisessa vaiheessa nämä järjestelmät eh, toimivat ongelmien ehkäisemiseksi ja kysymysmerkkejäkin esititte melko lailla paljon liittyen siihen, tarvitaanko edisjärjestelmä, mutta käännän kysymyksen toisinpäin. Ediksen puitteissa, miten voidaan varmistaa se, että hyvin toimiva järjestelmä voi eh, toimia hyvin jatkossakin? Olisiko teillä tähän jotain? Eli käänsin kysymyksen ikään kuin toisinpäin. Ja sitten Santanderin edustaja, eh, totesitte, että riskin vähennysargumentit, niitä ei tulisi käyttää tekosyynä, eli sen tarpeelle tai ei. Ja se, mitä täällä tänään on sanottu, vaikuttaa siltä, että se tarkastellaan eli sen eri vaiheita ja toteavat, että eri vaiheissa tarvitaan erilaisia asioita. Ja te toteatte, että e, riskin vähentämisen tulisi kulkea käsi kädessä riskin jaon kanssa. Oletteko sitä mieltä, että nämä eri vaiheet, eh, täysin vakuutus, vakuutuksen jako, eli että tässä tarvitaan erityyppistä eh, riskitasoja, eh, miten nämä tulisi sitten määritellä ja huomioida. Ja sitten viimeinen kysymys. Nilsson kommentoi vahvasti valtiovelkakysymystä. Se onkin tärkeä aspekti tässä keskustelussa. Näiden Eh, kommenttien jälkeen, jotka kirjasin muistiin. Eh, mitä mieltä olette? Voisitteko yhtyä siihen, mitä tässä aikaisemmin todettiin, että eh, pankimme ovat kytköksessä valtavelkaan tai eivät. Eli näin akateemisesti tarkastellen vihreät ovat sen esiin nostaneet tämän asian. Tarvittaisiko jonkinlaista prosenttiosuutta, maksimiprosenttiosuutta, esimerkiksi jos tarkastelette oman maanne tilannetta ja valtionvelan osuutta. Mitä mieltä olette? Good to be very... Ferreira. On the two first... Kiitoksia ihan nopeasti kahdesta ensimmäisestä puhujasta. Mehän tiedämme, tunnemme nämä argumentit aika hyvin. Voi, ette edes, edes voi kuvitella kuinka hyvin. Onko, tunnetteko oloni mukavaksi, kun puhutte näistä asioista vaiheessa, kun, jossa olemme jo käyneet läpi kaksi ensimmäistä pankkiunionin pilaria? Eivätkö nämä, nämä, nämä argumentit ovat ole sellaisia, että niiden pitäisi olla ennakkoehtoja ennen projektin aloittamista. Koska onhan vähän kummallista, että siirrytään siihen vaiheeseen, että Euroopan tasolle asetetaan valvontaelin ja puhutaan yhteisestä sääntökirjasta ja riskin vähentämisestä. Ja sitten Euroopan tasolle pystytetään kriisinratkaisumekanismi ja sitten backstoppi katoaakin. Eikö ole kummallista, että kesken pelin yhtäkkiä sanotaankin, että nyt peli päättyy jo, vihellettiin poikki. Tämä on kysymykseni. Thank you, Sander Lunes. Kiitoksia, sitten Lunes. My questions were covered by the report. Kiitoksia. Esittelijä katsoi minun kysymykseni, joten nyt jätän oma puheenvuoron sikseen, jotta catch the menettelyssä mennään aikaa, mutta haluaisin vain kiittää Hoffmannin näkemystä täysimittaisesta vaikutusarviosta ja siitä, että suuri kuuleminen olisi pitänyt järjestää. Silvikula. Kiitos ja Silvikula. Apologies for... Pahoittelut, että olin toisaalla lyhyesti. Mitä mieltä olette EKPn huomiosta ja tämä backstop-maininta äh, äh, sen lausunnossa? Mr. Papadimoulis. Ja Papadimoulis seuraavaksi. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Miten suhtaudutte tähän kolmen pilarin prosessiin? Eli kaksi teistä tuntui vastustavan sitä, että kolmas pilari otettaisiin mukaan. Onko, liittyykö tämä siis pelkästään tähän kolmanteen pilariin Entäs aikaisemmat vaiheet, pankkiunionin perustaminen, olitteko kriittisiä myös näiden pilarien yhteydessä? Kiitos. Ja sitten jäljellä on vielä edustaja Zanni. Ei olekaan paikalla, joten Haneman. Kiitoksia. Minun kysymykseni. Ei oikeastaan kysymystä, vaan haluaisin kiittää komissiota ja myöskin puhujia. Tämä on tyyppi, tyyppiesimerkki Euroopan unionin historiasta sen suhteen, kuinka asiat järjestetään. Ja sitten tämä steady state-vaihe ja loppuvaihe. Euroopan unionissa tämä on esimerkki. Tällä päätetään asioista, jotka liittyvät tulevaisuuteen. Ja sitten toinen paneeli Kreikalta innostunut ja sanoit, että nopeasti ottamaan ja Santari myöskin sanoi, että nopeasti me aikaan ja pitää keskin, pitäisi keskinäistää epäonnistumiset ja solidarisuutta vaaditaan mutta kulttuurierot ja kansalliset erot halutaan no, noin vain sysätä syrjään. Tämä on suuri häpeä ja mikäli eh, riskitkin pistää muiden kontolle, muiden maksettavaksi, niin kyllä tämäkin on suorastaan häpeällistä. Thank you. Kiitos. Ja sitten edustaja Lukan. Chairman, uh, I found it remarkable that the first two... Minusta on huomattava, että kaksi ensimmäistä puhujaa vaativat uh, vahvasti vaikutusarviointia tai jopa julkista kuulemista ja sitten taas viimeiset ovat enemmän edisin kannalla. Ja jos nyt vedän yhteen nämä argumentit, niin yksi positiivinen eriksen vaikutus mainittiin, joka mainittiin jo, oli tämä riskien yhdistäminen puulaus ja sitten negatiivisena vaikutuksena mainittiin moraalikato ja ensimmäinen puhuja mielestäni eh, mainitsi, että moraalikato on aina läsnä jotenkin sisäsyntyisenä vakuutusjärjestelmissä. Jos nyt katsotaan tätä mahdollista eh, positiivista vaikutusta, niin se toteutuu, jos ne eivät ole korreloituneita keskenään. Joten erisin positiivinen vaikutus on heikompi itse asiassa kuin mitä tässä on esitetty. Mitä tulee moraalikatoon, niin se taas on voimakkaampi mielestäni niin kuin mitä keskustelussa on tullut esiin, koska Santanderin edustaja mainitsi, että me voimme käyttää riskiperustaista preemiota. No, tämä on väärä tapa toimia. Ei niin, että ensin syntyisi moraalikato ja siihen vastataan sitten riskiperustaisella preemiolla, vaan siinä perustutaan nyt sitten ajattelu riskiperustaisen preemioon ja siitä sitten syntyy moraalikato yhteenvetona toteaisin, että meillä on positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia puhujien mukaan. Ja minun kysymykseni kahdelle viimeiselle puhujalle kuuluisi, että eikö tämä mielestänne tarkoittaa sitä, että ensin pitäisi järjestää vaikutusarviointi siitä, kummat vaikutukset ovat voimakkaampia. Eli Oletteko samaa mieltä kuin kaksi ensimmäistä puhujaa, puhujaa siitä, että pitäisi suorittaa vaikutusarviointi tai jopa julkinen kuuleminen ennen kuin tehdään mitään lopullisia päätöksiä edisistä? Thank you very much indeed, Chair. Thank you very... Kiitos. Ja kiitos panelisteille kansalaisen kannalta kannattaa asiaa tarkastella. Tässä puhutaan paljon rahoituksen vakuudesta ja se on tietysti yksi päätavoitteista eh, tässä hankkeessa, mutta toisaalta on ymmärrettävä myöskin eh, se, että eh, tässä taustalla on pankkiunioni. Jos ajatellaan kansalaista Italiassa tai Espanjassa, joka avaa pankkitilin, niin ei hän varmasti ajattele sitä, missä pankki sijaitsee Italiassa tai Espanjassa. Eli Euroopan kansalaisilla toivottavasti on samanlainen tunne, eli kun avaa pankkitiliä, ei välttämättä tarvitse pähkäillä sitä, onko kyseessä italialainen pankki vai suomalainen pankki vai saksalainen pankki. Päädytäänkö hän tällaiseen tilanteeseen tämän edishankkeen myötä? Kiitos, Merci. Kiitoksia. Kiitoksia puhujille heidän puheenvuoroistaan. Joskus ne olivat hyvinkin harmonisia keskenään. Kenties voitaisiin järjestää toinenkin kuulemistilaisuus. Sieltä hieman erilaisia näkemyksiä vielä ilmi, sellaisia ei tänään vielä kuultu. Toivoisin, että paneeli pohtisi erästä seikkaa, jonka Wolf mainitsi ensimmäisen paneelin yhteydessä. Mitä vääristymisriskejä tässä on olemassa, kun on kyse yhtenäisestä valvontajärjestelmästä ja talletussuojajärjestelmästä, joka jää kuitenkin viime kädessä jäsenvaltioiden kontolle. Mitä riskejä tässä koituu säästäjille, tallettajille? Jotkut riskit on keskinäistetty, mutta mitä riskejä vielä jää? Käytännössä asioista pitäisi puhua niiden oikeilla nimillä. nyt ei ole arvioitu kaikkia seuraamuksia. Entä sitten vaikutusarvio? Ennen kuin ryhdytään ryhtyin luomaan yhteistä valvontajärjestelmää tai kriisinratkaisujärjestelmää, silloin vaadittiin niin ikään vaikutusarviota. E, tämä kuitenkin saattaisi hidastaa täytäntöönpanoa silloin, kun halutaan luoda Euroopassa taitoissa järjestelmä, mikä vaikutusarviota ryhdyttäisiin vaatimaan. Ja tässä saattaisi syntyä riskejä tämän vuoksi. Olisinkin esittää kysymyksen panelisteille – Katsotteko te, että pankkiunionin säännökset nykymuodossaan voivat toimia käytännössä? Kun äh, tarkastetaan sitten hieman pidemmällä tähtäimellä. Tämä on tyypillinen eurooppalainen asia. Tässä otetaan kaksi askelta eteenpäin yksi taaksepäin. Historia opettaa meille, että joka kerta kun näin tehdään, me vaarannamme kaksi eteenpäin ostettua askelta, koetamme yhden taaksepäin. Katsovatko kaksi paneelin ensimmäistä jäsentä sitä, että keskinen valvonta on edistystä? Katsotteko te, että kriisinratkaisurahasto on edistystä? Ettekö te katso, että mikäli nämä kaksi edistysaskelta vaarannetaan, niin eikö tällä oteta silloin riski, sietämätön, kestämätön riski kannalta, koska aina puhutaan riskeistä. Minä näen tässä riskin. Kaksi pankkiunin ensimmäistä pilaria saattavat vaarantua, mikäli kolmatta pilaria ei saada lyhyessä aikavälissä toteutettua. Katsotteko tekin näin? Lasse. Ja viimeiseksi puhujaksi meillä on siellä henkilöluvassa Hayes, mutta pyydän, että puhutte luku, lyhyesti. Um, President, just, I mean, I have, I have three very direct questions. Kolme lyhyttä kysymystä. Ensimmäinen vähän poliittinen luonteeltaan. vuonna 2019 kriisi, jos olisi todettu, että pankkiunioniin ei liittyisi talletussuojajärjestelmä. Mitä tuolloin olisi ajateltu asiasta? Olisiko sitä pidetty hyvänä vai ei? Ja sitten kun kriisistä päästiin ulos, niin tällainen kolmas pilari pankkiunionissa siitä sen vaikutus pieneni. Tämä on poliittinen tärkeä kysymys. Ja sitten vielä kaksi muuta kysymystä. Onko tämä nyt aikataulutukseen ja vaiheistukseen liittyvä kysymys, kun puhutaan näistä eri vakuutusvaiheista. Tietysti voidaan puhua onko siis tässä olennaista tämä ähm, vaiheittaisuus vai tämä perusperiaate sinällään? Katsoisin, että on katsottava tätä periaatteen kannalta. Eli halutaanko tällainen EU-laajuinen tai euroalueen laajuinen pohja menettelylle? Ja Van sitten seuraava kysymys puhuitte pankkivalvonnan laadusta, se on tärkeää. Ensimmäinen pilari pankkiunionissa ja jotkut valvontaan liittyvät seikat eivät aina suoraan liity pieniin pankkeihin, niin oliko ajatuksena, että siirryttäisiin parempaan valvontajärjestelmään ja että se olisi kattavampi ja EKP saataisiin ikään kuin suoraan mukaan silloin, kun puhutaan myös pienemmistä pankista, ei vain isoista. Ja jos tähän mentäisiin, niin eh, eikö tässä silloin sitten pitäisi ihan periaatteellista muutosta tapahtua myöskin suhteessa ediksen? Kiitos ja sitten herra Van Rosenbeck ensimmäisenä. Yeah, well, thank you, thank you. Kiitoksia kysymyksestä. Ryhmittelen ensimmäisen ja viimeisen kysymyksen. En minä millä tavalla perustavanlaatuisesti vastusta edistä. Ei minulla tässä omaa lehmää ojassani ollenkaan. Vetoan vain sen puolesta, että mikäli edikseen mennään, se täytyy hoitaa kunnolla jo loppuun saakka. Ja kriteerit, jotka olen määritellyt, Yeah, well, I'm, I'm about to answer that. Um, of... Minä vastaan koko ajan tähän kysymykseen. Tietystikin tehtiin samalla tavalla toisen pilarin suhteen, kun pankkiunioni pistettiin pystyyn. Säännönmukaisesti näin teemme. Ei tämä tarkoita sitä, että kun toistamme argumentteja, että argumenttimme olisivat väärässä. Mikä tarkastaan sijoittajan vastuuta tai pankkien kriisin ratkaisu, direktiiviä. On aivan pätevä syy esittää samat kysymykset tälläkin kertaa, mitkä tuolloinkin esitettiin kun on kyse yhteisestä kriisinratkaisumekanismista, niin tässä on jälleen kerran samasta asiasta, riskien hoitamisesta yhdessä. Tähän liittyy moraalikato ja muita vaaroja, niin kuin silloinkin. En oikeastaan välitä siitä, onko meillä edis vai kansalliset järjestelmät. Mikäli edus on, edis on, niin sitten sitä työtä kuunnella. Sitä minä nyt yritin vaan sanoa. Herra Heis, ei minulla mitään perustavaa vastalausetta koko tälle asialle. Ei minun, minulle on aivan saman tekevää, ovatko pienet pankit EKPn valvonnassa vai eivät. Erikseen kannattaa olisi hyödyistä, mikä ne olisivat valvonnassa. Tänkin osittain voitaisiin eliminoida NOD-ongelma, mutta ei tämä tarkoita sitä, että niitä pitää suoraan EKPn valvonnassa. Ne voivat olla silti kansallisessakin valvonnassa. Kyllä kansallisetkin valvojat voivat tätä asiaa valvoa pienempien pankkien kohdalla. Sitä muita kysymyksiä ei nyt oikein saanut teidän nimestäni selkoa, mutta kysymys oli mielenkiintoinen. Mikäli otan edis toimii, tuleeko tämä lisäämään luottamuksen tasoa tallettajien kesken koko eurovyöhykkeellä. Tämä olisi hieno asia. Tämä tarkoittaa sitä, että olisimme onnistuneet, mutta samanaikaisesti tämä todennäköisesti aiheuttaisi ongelmia, koska tämä tarkoittaa sitä, että ulkopuoliset, eurovyöhykkeen ulkopuoliset pankki, pankit joutuisivat kilpailussa epäsuotuisaan asemaan, koska eurovyöhykkeellä olisi yksi järjestelmä, joka tarvitsisi enemmän suojelua, ja sitten toinen järjestelmä sen ulkopuolella. Ja sitten voidaan sanoa, että jäsenvaltiot voivat vapaasti päättää, liittyvätkö ne unionin vai eivät, ja samalla ne voivat liittyä edisjärjestelmään. Tämä liittyy artiklaan 114. Oikeuden asiantuntijamme sanoi, että 114 ei ole mahdollinen oikeusperusta. 352 on paljon parempi. Silloin pitäydytään Euroopan uuden oikeusperustassa, koska emme halua tähän hallitusten välistä sopimusta. Lyhyt vastaus varoitusjärjestelmään ja EKP-kysymykseen. Meillä ei ole varoitusjärjestelmää backstopia tällä hetkellä direktiivissä, taitosuojadirektiivissä Direktiivissä sanotaan, että jäsenvaltiot eivät ole vastuussa taitosuojajärjestelmän kustannuksista. Onko tämä sitten totta vain teoriassa vai miltä näyttää käytännössä? Tätä sietää kysyä. Tilanne hieman kiusallinen, koska palatakseni nyt ensimmäisen huomioon, kansalliset järjestelmät eivät pysty hoitamaan järjestelmäkriisejä. kriisejä on hieman kummallista keskustella sitten varoitusjärjestelmästä tässä yhteydessä, koska olipa sitten kyse kansallisesta järjestelmästä tai kaidisjärjestelmästä, järjestelmien pitäisi voida rahoittaa kustannukset, joita koituu tällaisissa epätyypillisissä paikallisissa kriiseissä. Yeah, but... No, uh, Just... Ihan pieni, pieni selvennyspyyntö, jos ymmärrän oikein vastauksesi. That the preconditions for banking... Tulkit ilmoittavat, että